Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome, and I'm sorry. Hyvää iltapäivää, pahoittelut viivästyksestä. Tervetuloa takaisin kesätauon jälkeen. Voisimmeko hyväksyä esityslistan? Hyvä. Puheenjohtajan ilmoitukset, kuten yleensä muistuttaisin, että tämä on suorana verkkoon. Ja Kokousasiakirjat ovat saatavilla IMKOn verkkosivuilla. Pöytäkirjat 13.14. heinäkuuta kokouksista esitellään 26. päivä syyskuuta, joten ei tarvitse hyväksyä niitä. Eikä ole kolmikantaneuvottelusta tapahtumista mitään uusimpia tietoja ehkä siksi, että nyt on uusi kausi alkanut. Toivottavasti kaikilla oli hyvä kesätauko. No niin, nyt sitten käymme läpi lausuntoluonnoksen, joka liittyy, tai siis se käsittelemme myöhemmin vasta moottorineuvoja ja muita käsittelevää lausuntoa, ja siirrymme suoraan siihen, että komissio esittelee ehdotuksen, joka liittyy kulutustavaroiden verkkomyyntiin ja muuhun myyntiin. Kyseessä on Refit tulostaulun ensimmäisestä tuloksista. Esittelijämme täällä on Pascal Arimont. Kiitos Pascal. Ja muistuttaisin vielä siitä, että saimme kirjeitä komissiolta elokuussa. Siinä oli liitteitä pöydästä asiakirjasta, joka liittyi näihin sopimuksiin, jossa käytiin kauppaa henkilökohtaisesti ja etämyynnistä oli myös kyse ja taustatiedoista. Nämä asiakirjat ovat verkkosivuillamme. Loistavaa. Ja nyt antaisin puheen vuoron Veronika Manfredille, kuuluttaja ja markkinalaki pääsastolta komissiosta hän esittelee alustavat tulokset. Kiitos. Veronika, ole hyvä. Thank you so much, Kiitos puheenjohtaja. Toivotan teille kaikille hyvää uuden lukukauden alkua. Ja päivän esitys on toivoni mukaan kiinnostava alkupala työlle, joka meillä on edessä. Jotta saisimme hyviä tuloksia aikaan, luodaksemme kuluttajille hyviä toimivia oikeusohjakeinoja jotka eivät luo äh, sotetomia taakkoja yrityksille tuotteiden online ja ei-online offline-myynnissä. Haluaisin puhua ensiksi politiikan tavoitteista, jotka ovat pohjana ehdotukselle, joka tehti, hyväksyttiin 9.12.2015, jolloin hyväksymme paketin yhtäältä direktiiviehdotuksen, jolla tarjotaan kuluttajille tehokkaita oikeussuojakeinoja silloin, kun digitaalinen sisältö on reaalista. Samaan aikaan ehdotimme nykyisen kuluttajan takudirektiivin muutosta koskien ää, konkreettisten hyödykkeiden online-myyntiä. Miksi keskitymme tähän digiulottuvuuteen? Koska olemme tehneet tiivistä työtä valmistautuessamme sisämarkkinoihin, digitaalisiin sisämarkkinoihin, ja kävi hyvin selväksi, että tämä on erittäin tärkeä osa taloutta, jossa on paljon kasvupotentiaalia ja jossa voimme ilman liian suuria ponnisteluita helpottaa kasvua. Valmistelussamme ehdotusta kävi myös hyvin selväksi kaikilta sidosryhmiltä, bisneksiltä, kuluttajajärjestöiltä, kansallisilta viranomaisilta, että tarvitaan, jos mahdollista, samoja oikeussuojakeinoja, jos mahdollista, kun kuluttajat ostavat tuotteita verkosta tai verkon ulkopuolelta. Ja komissio on sitoutunut siihen, että me olisimme antaneet lisädataa osaksi lainsäädäntöprosessia siihen, miten direktiivi pätee offline-myyntiin. Ja ajatuksia siitä, mitä me voisimme mahdollisesti yhdenmukaistaa sääntöjä, jotka koskevat oikeussuojakeinoja. Ja nyt on totuuden hetki. Se alkaa koittaa. Me pyrimme rehellisesti kertoa teille parhaasta datasta – mutta painottaisin, kuten komissaarimme jo kertoi elokuussa kirjassa toivottavasti vielä rannalla niin, että me olemme saaneet dataa riippumattomilta toimijoilta. Me keskustelemme datasta komission sisällä. Tiedetään refit-prosessia säädellään paremman säätelyn suuntaviivojen mukaisesti. Meidän täytyy taata kaikkien osapuolien hyvä kuuleminen komission sisällä. Ja muutkin sidosryhmät täytyy saada kuulluksi. Pyrimme heidän säätämään dataa, mutta uskomme voimme esittää teille trendit. Koska komission loppukertomus tulee kertomaan näitä samoja asioita syyskuussa. Voimme siirtyä seuraavaan diaan. Tiedätte, että Refit on laaja harjoitus. Kuluttajien takudirektiivi on yksi kuudesta direktiivistä, jota tällä hetkellä tarkastellaan. Tässä harjoituksessa tarkastellaan täysin harmonisaation lainsäädäntöä kuutta viimeiset kaupalliset keinot, mutta muun muassa sellaisia asioita, joita ei ole täysin harmonisoitu, kuten oikeudenmukaiset sopimusoikeudet sekä kieltomääräysdirektiivi. 2015 joulukuun sitoumuksen mukaisesti me olemme painottaneet tähän alkupäähän datan keräystä, erityisesti kuluttajan direktiivin suhteen. Mielemme työskentelemme teidän kanssa jatkuvassa yhteistyössä, jotta saisitte mahdollisimman tuoreet tiedot tältä alueelta. Seuraava dia kertoo, minkälaista tutkimusta on nyt tehty. On hyvä tietää, että tässä alustavassa datassa on yksi tärkeä piirre mielestäni. Nämä ovat nyt lahjaamisen suusta. Olemme saaneet vastauksia 23 500 kuluttajalta 28 jäsenvaltiosta ja Norjasta ja Islannista. Merkittävä määrä oikeita kansalaisia, jotka ovat vastanneet joukkoon kysymyksiä. Vähittäiskaupassa peitto on pienempi, myönnän sen heti. 375 vähittäiskauppiasta 15 jäsenvaltiossa – 185 aitoa mikroyritystä, alle 10 työntekijää. 153 pientä yritystä, alle 50 työntekijää ja 37 keskikokoista yritystä. Tiedätte, että EU-instituutiolle on vaikeaa ja kalliista tavoittaa ihmisiä, jotka työskentelevät kentällä. Tätä mielestä tämä on menestys. Me tietysti työskentelemme mielessämme, mielellämme valiokuntana kanssa, jotta voimme parantaa tätä tietoa niiden kanavien kautta, joilla te kuuntelette yrityksiä kentällä. Sitten seuraava dia. Minkälaisia taloudellisia merkityksiä offline ja online kaupan sääntöjen yhdenmukaistamisella olisi. Tarkastellaan vähän lukuja. Ehkä tiedättekin, että EUssa on noin 25 26 puhuja tarkoittaneen miljoonaa vähittäiskauppiasta. Olemme laskeneet, että karkeasti 1,2 miljoonaa vähittäiskauppiasta, noin 35 prosenttia kaikista vähittäiskauppiasta kauppiaista myyvät sekä kasvokkain että etämyyntinä. Tämä on suuri palanen taloutta, paljon yrittäjiä ja oihin lainsäätäjien valinnat vaikuttavat suoraan sen suhteen, onko offline ja online myynnille samat säännöt vai ei. niistä, jotka myyvät lähinnä kasvokkain. Voimme todeta, että 42 prosenttia vähittäiskauppiaista, eli noin 56 prosenttia kokonaisuudesta. Eli siis suurin osa kauppiaista on vielä tällaisia myyviä kauppioita. Heistä 30 prosenttia on sitä mieltä, että säännöt eroa, eroavat näillä kahdella kentällä on, on merkittävä, erittäin merkittävä este rajat ylittävälle kaupalle. Tiedätte, että digitaalisten sopimusten ehdotuksessa että tämä luku nousee 36 prosenttiin online-kauppiassa. Ero ei ole suuri näiden kahden välillä Puhutaan siis isosta vähittäiskauppismäärästä niin kasvukkain myyvien joukossa kuin online myyvien joukossa. Sitten siirrytään kuluttajiin. Kuluttajat, nämä kuuluisat 23 500 kuluttajaa kertoo, että, että 73 prosenttia tekevät kasvokkain kauppaa use, erittäin usein tai usein. Ja luku tipahtaa 49 prosenttiin online-kaupan tapauksessa, mutta luvut ovat vielä paljon pienempiä rajat kaupassa. Eli tiputaan 11 prosenttiin. Ää, eli 17 prosenttia ostaa online toisesta maasta. Eli ihmiset eivät osta kovin paljon edes ulkomaille matkustaessaan. Uskon, että meillä on hyviä kokemuksia näin lomien jälkeen, mutta, mutta luottamusta näyttää puuttuvan. Edes kasvokkain tapahtuvaa rajat ylittävää kauppaa tapahtuu vähemmän. Ehkä sitäkin voitaisiin parantaa. Ja sitten kestokulutusyrkkeissä iso ero. 5 prosenttia. Puhuja korjaa. 5 prosenttia kuluttajista on matkustanut usein tai erittäin usein toiseen maahan ostakseen usein tai erittäin usein. 30 prosenttia on mennyt toiseen maahan joskus tai harvoin. Eli useat ihmiset e- eivät näin tee. Usein syyt ovat hyviä. Olen pragmaattinen ihminen, varmaan matkustaa toiseen maahan ostaakseen jääkaappia – mutta ajatellaan tai ATK-välineitä puhelimia. Miksi eivät ihmiset käyttäisi hyväkseen alaisempia hintoja, laajempaa valikoimaa raja, maassa, joka on sinne ihan rajan toisella puolella? Ja tässä on se, että ihmiset ovat epävarmoja siitä, mikä järjestelmä on voimassa ja mitä tapahtuu, jos joku menee pieleen. Meillä on dataa, joka näyttää myös liitteistä. Monet, että monet kuluttajat kokevat, että, että se, että järjestelmät muuttuvat tuot, tuotteittain, on tärkeää heille päätöksissä. Se vaikuttaa melkein eniten ostopäätökseen. Sitten voimme miettiä, mitä politiikkavaihtoehtoja parlamentilla ja neuvostolla on edessään. Olemme miettineet, miten kuluttajat käyttäytyvät. Kysymme heiltä, kuinka usein kohtaatte ongelmia tuotteiden kanssa ja missä vaiheessa, kuinka pian ongelmat ilmenevät tuotteissa. Ja olemme nähneet, että keskimäärin 96 prosenttia kuluttajien ongelmista esiintyy ennen kahden vuoden takoajan ehtymistä. Ja liitteistä huomaatte, että suurin osa ongelmista ilmenee ihan ensimmäisenä käyttökuukausina. On myös kiinnostavaa tietää, että kysymme kuluttajilta Ruotsista, Suomesta, Hollannista, jossa on pitempiä takuukausia. Noissakin maissa kuluttajat kertovat, että vikojen määrä kahden vuoden jälkeen ostoksesta on hyvin pieni. Eli 2 prosenttia ongelmista kahden vuoden jälkeen Ruotsissa ja maksimi 7 prosenttia Suomessa. Kiinnostavaa tietää, että näissä maissa kuluttajat valitettavasti eivät juuri tiedä oikeuksistaan. Emmekä tästä tätä argumenttia sen pohjaksi, että ihmiset eivät välitä laista, mutta kiinnostavaa, että direktiivi on ollut lähes 20 vuotta voimassa. Kuluttajat maissa, joissa takujärjestelmä on paljon anteliaampi, eivät ymmärrä lukuja. Monet ovat kertoneet meille, että heillä on oikeus maksimi kahden vuoden takuuseen. seuraava dia, joka osoittaa, että joka kertoo siitä, mitä yritykset pitäisivät Kahden vuoteen harmonisoinnin seurauksena 13 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että se laskisi kustannuksia nykyisen tilanteeseen nähden. Voi tarkoittaa, että luku ei ole valtava. Mutta on kiinnostavaa todeta, että jos kysytään yrittäjiltä, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Hollannissa – Eli kun saamme suoraa tietoa, jotka ovat tällaisessa järjestelmässä, ovat sitä mieltä, olisi paljon, olisi paljon parempia olisi yhdenmukaiset säännöt kautta Euroopan. Ja että tämä todennäköisesti toisi säästöä. Sitten voisimme siirtyä seuraavaan diaan, jossa on se toinen tärkeä politiikan piirre – Pitäisikö kääntää todistustaakkaa? Tämä on kysymys, jota kysymme erityisesti yrittäjiltä. Josko mikä olisi ollut vaikutus tästä säännöstä? Mitkä hyödyt, mitkä haitat? Kiinnostavaa, että suuri määrä yrityksiä. Tämä luku on kasvanut, kun olemme kerranneet lisää dataa ja tehneet meidän sopimustutkimuslaitoksemme on tehnyt lisää haastatteluja. Monet yritykset ovat sitä mieltä, että tällainen sääntömuutos ei toisi lisäkustannuksia tai toisi vain pienen lisäkustannuksen. Ja yritykset pitävät tätä hyvänä sääntönä koska tämä vähentäisi riistoja, kiistoja ja riidanratkaisua. Vuonna 2015 tutkimus lakisääteistä takuista, joka on julkaistu kai sitten osoittaa, että väittäiskauppiaat ovat erittäin suoria asiakkaiden suhteen ja se kysy, ostitteko tämän 6-18 kuukautta sitten. He pyrkivät löytämään ratkaisun. Tai sitten he eivät ole ollenkaan ystävällisiä. Ja silloin joka päivä lasketaan, joten tällä alueella on vaihtelua. Ehkä on tärkeää kuluttajan näkökulmasta, kun ajatellaan heidän oikeuksiensa varmistamista. Ja sitten kysymys oikeussuojakeinoista. Data osoittaa jonkun per, tällaisen perusfaktan. 51 prosenttia kuluttajista eivät pyydä sopimuksen lopettamista tai hinnanalennusta. Tai tekee niin vain, jos ongelma ei ratkaista ensimmäisen korjauksen jälkeen. Tämä ei sanemista, mutta on kuluttajat, jotka eivät tee mitään. Heidän mielestään kohtuullista antaa kuluttajalle mahdollisuus korjata tai korvata tuote ensin. Sellaisessa maassa kuin Kroatia, Liettua, Kreikka ei ole säkäisiä keinoja voidaan olla mukaan valita vapaasti. 67, 65 50 prosenttia kuluttajista ei suoraan pidä äh, alennusta tai sopimuksen lopettamista. Vuonna 2015 sopi tutkimus takuista kertoo myös, että kuluttajilta suoraan. 77 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että oli kohtuullista, että myyjä ensin tarjoaa korjaamista tai korvaavaa tuotetta, kun ongelma esiintyy ensimmäistä kertaa. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Ja sitten seuraava D ja viimeinen politiikkavalinta. valinta. Tämä koskee sääntöä, josta puhuttiin joulukuussa, että poistettaisiin velvollisuus kuluttajalle ilmoittaa viestä kahden kuukauden sisällä. Tämän mukaan 62 prosenttia yrityksistä ja tässä luku on kasvanut. Osa tutkimuslaitosta lisää selvityksiä. Siis tämä määrä tästä mieltä, että tämä ei haeta lisäkustannuksia, tämä haetaan vain kohtuullisia lisäkustannuksia. Herästi kuluttajat ovat aktiivisia, kun huomaavat, että heillä on ongelma. Ja tuotteen mukaan 37-58 prosenttia otti yhteyttä myyjään heti tai viikon kuluttua. Yleensä kuluttajat pyrkivät toimimaan kohtuullisesti myöskin. Ja täytyy kysyä, tarvitaan tällaista menettelyä. Ja ilolla jatkamme yhteistyötä kanssanne. Olemme prosessin alussa. Minä ja kollegat olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you, Vicky. Ja. Kiitos, Vicky. Der Kommission danken, dass sie uns die... Haluaisin kiittää komissiota näistä sen esittelemistä luvuista. Tästä voidaan vetää mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Ja on kuitenkin sanottava, että nämä analyysit ovat vasta väliaikaisia, joita on vielä täsmennettävä. Ja siksi uskonkin, että tässä kysy- on aika hyvä määrä henkilöitä, joita, joille kysymyksiä esitettiin, 23 000 henkilöä ja sitten nämä 350 yritystä. No pohdinpa, onko tässä nyt yritysten ja sitten henkilöiden välinen tasapaino hyvä. Yrityksiä ei ollut edes 500, kun taas kuluttaja oli mukana, eli 23 000. Eli tämäkin ehkä johtaa tietyn lukujen mukauttamiseen. Se, mitä voin sanoa näistä tähänastisista Refit-tuloksista, on, että näyttää siltä, että kauppiaat, kansalliset ministeriöt ja kuluttajärjestöt ovat sitä mieltä, että pitäisikin pikemminkin hoitaa verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuvaa myynti samalla tavoin. Verkon kautta tapahtuva myynti kasvaa jatkuvasti. Ja toiseksi voidaan sanoa, että minusta ei näyttäisi löytyvän näyttöä sille, että tässä nostettaisiin tätä kahden vuoden velvoitetta on maita, joissa tämä takuaika on pidempi, Suomi, Ruotsi, yhdistynyt kuningaskunta ja niin. Siellä kuluttajat ovat sitä mieltä, että nämä ajanjaksot, määräajat ovat vuos, vuoden tai kaksi. Tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö. Tässä todettiin myös, että takuaikojen yhdistäminen tuotteen elinkaaren on varsin hankalaa. Ihmiset, jotka käsittelevät näitä asioita jatkuvasti, sanovat, että tämä on liian monimutkaista. Sitten todistustaakan kääntäminen. Tässä 96 prosenttia tapauksista oli sellaisia, että kuluttajat olivat havainneet tuotessa vian kahden vuoden takuajan aikana ja suuri osa oli havainnut nämä puutteet aivan alkuaikoina, alkukuukausina. Tämä pitää muistaa. Sitten hierarkia, 77 prosenttia kuluttajista pitää tätä hyvänä. Tämä on hieman ristiriitaista siihen verrattuna, että 45 prosenttia kuluttajista tästä toimii, jos tuotteessa on vika. No pitää katsoa, mikä näistä teeseistä nyt oikeasti pitää sitten paikkansa. Sitten todelliset kysymyksen asettelut, ne ovat mielenkiintoisia myös. Ehkä nämä pitäisi meille myös kertoa tai myöhemmässä vaiheessa näin tehdä, jotta voimme analysoida sitä, mitä data todella kertoo. Minua kiinnostaa myös se, että kohdan 1.3 kohdan mukaan hyvin suuri määrä kuluttajia ei tee rajat ylittäviä ostoksia koskaan. Entä sitten raja-alueet? Äh, Raja-alueella varmasti näin ei ole. Sitten 2.5 kohdan taulukko, 2.7, 2.8. Suurin osa kysytystä yrityksistä oli sitä mieltä, että korkeampi kuluttajan suojan taso ei välttämättä nostaisi kuluttajakustannuksia. Haluaisin tietää, mitä kysymyksiä tässä tarkkaan ottaen esitettiin yrityksille. No, mukana oli 350 yritystä. Voidaan sanoa, että tämä määrä nyt ei kata kyllä kaiken kaikkiaan eurooppalaisia yrityksiä. Sitten vielä kysymykset komissiolle. Ensinnäkin, miten tämän ensimmäisen analyysin jälkeen suhtaudutte siihen, että yhdistettäisiin säännöt, jotka koskevat sekä verkossa tapahtuvaa myyntiä että sen ulkopuolista myyntiä. Mitä mieltä olette sitten siitä, että takuaikaa ja takuaikaan liittyvät velvoitteet, tätä ajanjaksoa nostettaisiin vai pidettäisiinkö kiinni kahdesta vuodesta? Ja mitä mieltä komissio on siitä, että tämä takuu yhdistettäisiin tietyn tuotteen elinkaareen. Ja kolmanneksi, mitä tulee oikeussuojakeinojen hierarkiaan. Ehkäpä komissio voisi vielä kertoa tästä lisää. Suurin osa kuluttajista puoltaa tällaista hierarkiaa, onko näin vai ei. Tässä oikeastaan kaikki minulta ja kiitos vielä näistä tuloksista ja odotan innolla vastauksia. Kiitos. Lucy Anderson. Lucy Anderson seuraavaksi. Thank you. Kiitos. STn puolesta totta kai Mielestäni on hyvä, että komissio tarkastelee tätä yksityiskohtaisesti, jos ajatellaan tämän tutkimusta, mutta olen samaa mieltä osista kommenteista ja huolenaiheista, joita herra Arimon otti esille liittyen tähän metodologiaan, jos tarkastellaan sitä, että mitä kysymyksiä kysyttiin, sillä osa tästä osoittaa, että sillä on suuri ero, minkä tyyppistä tavaraa tarkoitetaan. Esimerkiksi kysymys, joka liittyy näihin oikeudellisiin takuihin, osoitti, että 34 prosenttia, 43 prosenttia vastaajista sitä mieltä, että kaksi vuotta on hyvä aika tälle takuulle. Jos ajatellaan kodinkoneita muun muassa, sähkölaitteita, riippuu siitä, että minkälainen laite on kyseessä. Ja kuluttajajärjestöimme tutkimusten mukaan monissa tapauksissa monet tuotteet, pienet ja isot, eivät hajoa ensimmäisen kahden vuoden aikana ja usein ne hajoavat myöhemmin, joten meidän mielestämme se, että olisi tällainen takuu, joka on pidempi kuin kaksi vuotta, no se on hyvin tärkeä asia ja siihen ei pitäisi suhtautua kevyesti ja vain hylätä se. On muitakin kysymyksiä. haluaisin huolestuttaa hieman tämän kaiken suunta, jos ajatellaan oikeudellisesti ja kuluttajaoikeuksien suhteen. Meistä on tilanteessa, jossa kuluttajat eivät voi kunnopana täytäntöön oikeuksiaan, joita heillä on tällä hetkellä, joten meidän ei pitäisi puhua minkälaisista lehmänkaupoista eri maiden välillä, jotta loppujen lopuksi Euroopassa kuluttajat saavat vähemmän hyviä oikeuksia ja että pyydettäisiin kuluttajilta, mitä he ovat mieltä siitä, mikä on kohtuullista, ja on subjektiivinen testi. No oikeudellisesti meidän pitää tarkastella kuluttajien oikeuksia objektiivisella tavalla, katsoa oikeudenmukaisuutta, reiluutta, eikä siitä, mitä yksilöllinen kuluttaja pitää kohtuullisena, joten olen hieman hämmentynyt siitä, miten näistä kysymyksistä on ilmaistu. Ja meillä on kysymys, joka liittyy erityiskysymyksiin, jota ollaanko niitä pohdittu lyhyen aikavälin oikeuksista. Olen pannut merkille tuloksista osittain, että kuluttajat eivät yleisesti ottaen viivästy tai jos on jotakin väärin, he kyllä ottavat nämä ongelmakysymykset esille heti, joka on meillä lainsäädännössä perustana sille, että miksi meillä on tämä lyhyt aika palauttaa. On totta kai oikeus lähettää jotakin takaisin, jos se on viallinen tuotteen osalta, mutta pitää tehdä suhteellisen pian tämä palautus. Ja se on tärkeä periaate ja minua kiinnostaa tietää, että miksi tämä tutkimus sitten tukee tämän tyyppistä lähestymistapaa. Joten on hieno nähdä, että tämä työ tehtiin, mutta tämä esittää paljon enemmän kysymyksiä kuin mitä se vastaa. Annelien von Boisset isn't here. Dan is... Annelien Boisset ei ole täällä. Dan puhuu hänen puolestaan. He, um, yeah, so I'm speaking on behalf of... On Annelien puolesta tänään. Ensiksi kiittäisi komissiota esityksestä, tästä refit-harjoituksesta paremman säätelyn suhteen. Anneli on ollut sitä mieltä, että odotetaan refittiä ennen kuin aloittaa digitaalinen sisältö ja konkreettiset hyödykkeet. Ja olemme tyytyväisiä, että tämä osa refittiä on nyt esitelty. Ja toivottavasti pääsemme eteenpäin. Suuri kysymys on aina ollut, josko ehdotuksesta laajennetaan koskemaan myös offline- tai kasvokkain tapahtuvaan myyntiin. Tutkimukset ostavat, että tämä on välttämätöntä. Meillä me aikana ei ole kuluttajat, jotka aikaisemmin ostivat ainoastaan kivialoista, vähän enemmän ostavat verkosta ja tarvitsevat asianmukaista suojaa ostotavasta riippumatta ja lainsääntäjän tehtävä on selvittää tilannetta. Ja vähittäiskaupan tapauksessa, kun monet myyvät sekä verkossa että että tavallisella tavalla heilläkin tilanteen täytyy olla selkeä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että 35 prosenttia kaikista väittäiskauppaista myyvät sekä offline että online. Ja jos tiedämme, että suurin osa valtava enemmistö väittäiskauppiasta on hyvin pieni. Se, että 35 prosenttia väittäiskauppiasta myy online on selvä merkki siitä, minne mennään. Tämä vaan lisääntyy mä tulen olemaan avainassa kuluttajan oikeuksista tulevaisuudessa. Ja sitten pari sanaa koordinaattorin näkökulmasta, omasta näkökulmasta. Jos ajatellaan, että kahden vuoden aika yleisiä kuluttajan oikeuksia täytyy olla, pitää huolta, että jäsenvaltioiden kuluttajaoikeuksia ei vesitettäisi. Joku tämän puhuja totesi, on useampia jäsenvaltioita, joissa kuluttajansuoja on voimakkaampi kuin mitä tässä ehdotetaan. Ja täytyy pitää huolta siitä, että sitä ei väsytä. En usko, että kuluttajat ollenkaan arvostaisivat sitä. Ja Losiannessakin tavallaan viittasi siihen, että tällä hetkellä kuluttajat eivät täysin tiedä oikeuksia. Meidän täytyy olla vähän tarkkana. Kun kuuntelemme ihmisten vastauksia sorvetutkimuksista, koska usein ihmiset eivät täysin tiedä oikeuksistaan. ja että täytyy pitää huolta siitä, että kuluttajat saavat tietää oikeuksista paremmin, mutta palaisin nyt Annelin näkemyksiin. Yleensä ottaen hän on Refitin tuloksiin tyytyväinen. Tämä vastaa monien sidosryhmien ryhmien pyyntöä, että oltaisiin yksi yhtenäinen säätelyjärjestelmä. Hän meillä aloittaa työt yhdessä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa lähitulevaisuudessa, jotta ehdotus optimoitaisiin. Kiitos. Kaja Kallas. Mm. Sorry, been away. Um, yes. Niin. Ymmärrän, että Refitin päätelmät on se, että konkreettisten tavaroiden offline-myynti pitäisi ottaa mukaan soveltamisalaan – nyt se, onko meillä samat säännöt etämyyntiin ja henkilökohtaiseen myyntiin, ja tarvitaanko tällaista Ja jos katsotaan samoja sääntöjä, pitäisikö kuitenkin eriyttää eri sääntöjä tietyltä osin, sen mukaan, onko kyseessä verkossa tapahtuva tai verkon ulkopuolella tapahtuva myynti, vai eikö olisi tarkoitus tehdä minkäänlaista erottelua näiden kahden välillä. Eh, kyllä eroja edelleen on, ja nyt on katsottava, miten näihin eroihin pureudutaan. On my shadows list. luettelossa täällä on Denis de Jong, Pascal Durand, Marko Sullo ja Mailin Trasneski mutta Julia Reda puhuu seuraavaksi. Onko muita varjostelun puheenvuoropyyntöjä? Evelyn Gebhardt, selvä. Julia ensin puhuu vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tulosten esittelystä. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää osana jatkuvaa työtämme. Olemme sitä mieltä, että yleisesti ottaen pitäisi tavoitella johdonmukaisuutta sääntöjen välillä, jos ajatellaan verkkomyyntiä ja tavanomaista myyntiä kuitenkin. Ei ole täysin selvää minulle joissain kohtia, mihin päätelmiin komissio tulee näistä tuloksista ja miten se on päätynyt siis näihin johtopäätöksiin, erityisesti jos ajatellaan näin oikeusoikeuden vapaata valintaa. Totta kai, kuten tiedämme, ehdotuksista jo, joita esiteltiin joulukuussa komissio ehdotteli tämmöistä hierarkiaa oikeussuojakeinoille kuitenkin osa jäsenvaltioista. Heillä on tämä vapaa valinta käytössä, jos ymmärsin oikein. Komissio suosittelee sitä, että poistetaan tämä vapaa valinta, vapaa valintaisuus, jos ajatellaan oikeussuojakeinojen hierarkiaa. Tämä päätelmä, no en näe sille tukea datasta, te sanoitte, että useat kuluttajat pystyvät vapaasti valitsemaan oikeushyökennys ja tekevätkin niin totta kai. Tämä ei tarkoita sitä, että kuluttaja aina valitsee rahaa takaisin riippuen tuotteesta. Rahan saaminen takaisin saattaa olla enemmän tai vähemmän hyödyllistä, mutta erityisesti jos ajatellaan digitaalisia hankintoja, ostoja. Yksi suuntaus, jota havaitaan, on, että on useita mikroostoksia, hankintoja ja transaktiokulut ovat hyvin pienet, jos minä digitaalista sisältöä, se tekee siitä jopa houkuttelevampaa myydä MP3 kappaletta 50 sentillä tai niin edelleen. Ja jos halutaan mennä läpi oikeusoikeuden hierarkia, kun ei ole saanut mitä odotti ja haluaa vain rahansa takaisin, niin se vaikuttaa liian taakalta vain liian hankalalta. Ja myös se, että useimmat kuluttajat ryhtyvät toimiin, jos on viallinen tuote 90 prosenttia raportin mukaan, huolimatta siitä, että on vapaasti valittavissa oikeussuojakeino. Tämä ei ole yllättävää. Totta kai useimmat kuluttajat ryhtyvät joihinkin toimiin, jos he eivät saa sitä, mitä he odottivat saavansa, ja käyttävät tarjottavissa olevia oikeussuojakeinoja, mutta en huomaa mitään tietoja, jotka oikeuttaisivat sen, että sanotaan, että oikeusoikeuden vapaa-valintaisuus ei ole tarpeen ja että loppujen lopuksi kyseessä on poliittinen päätös. Haluaisin tietää komissiota, että no perustuen tähän refit-tuloksiin ja kun nyt on nähty nämä vastaukset, suosittelisitteko mitään muutoksia jo tehtyihin ehdotuksiin, jotka tehtiin siis joulukuussa. Herra Arimo jo otti esille kysymyksen, että kyllä vai ei jatkaa tätä myös muuhun kuin verkkomyyntiin, jos ajatellaan kokonaisia tuotteita, mutta pohdin tässä myös kahden dire- olemassa olevan direktiivin sisältöä kritiikkiä oli ja kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että kyllä vai ei ne esiteltäisiin ennen refittiä, joten refit-tulokset ovat millään tapaa muuttaneet näkymienne liittyen näihin ehdotuksiin. Kiitos. So on my speakers list. Listassa, niin varmistan, että kaikki ovat täällä. Evelyn Gebhardt, mutta ennen kuin hän puhuu, tervetuloa hänen alueensa vieraille, jotka ovat salin takaosassa. Noi Elm, Noi Umin alueelta toivottavasti lausun oikein tervetuloa. Lisäksi taitaa olla vierailijaryhmä. Brandenburgin julkishallinnosta on hienoa, että ryhmiä tulee parlamenttiin. Vierailulle kiitos. Tämä on äärimmäisen tärkeä valiokunta. Tässä tarkastellaan kuluttajaoikeuksia, kun nostaa tuotteita verkossa. Evelin Gebhardt on kutsunut teidät tänne ja tämä aihe on hänellä sydäntään lähellä. Niin kuin monelle muullekin valiokunnassa tietysti näette, miten sitoutuneita me olemme näihin yksityiskohtiin lainsäädännössä. Evelin, ole hyvä. Ja, Kiitos, Viki. On hienoa saada tänään vierailijoita, katsoa samalla mitä me, tai he näkevät mitä me täällä parlamentissa teemme ja minkälaista yhteistyötä teemme rajat ylittävästikin. Tämähän on tärkeä asia. Tämänpäiväinen aiheemme on tärkeä ja haluaisin, että esitteli Arimon ottaa huomioon, että minulle olisi tärkeää saada hieman lisää tietoa siitä, ketä tässä nyt on haastateltu, ketä on kysel, keneltä asioita on kyselty, onko eroja rajat ylittä, raja-alueilla, rajat ylittävissä kaupoissa, jos katson Baden-Württembergia, niin Badenin alueella varmasti tilanne on eri kuin Württembergin alueella. Tällaiset asiat voivat kaikilla merkittäviä. Sitten toiseksi Näyttää siltä, että komissio, tai näyttää siltä, että kuluttajat eivät tunne oikeuksiaan. Tätäkin pitää katsoa tarkemmin. Tätä ei refitin kautta voida ratkaista, se on kyllä selvää. Mutta tässä voidaan myös vääristellä kuluttajien vastauksia. Tätä kaikkea pitää tarkastella hyvin tarkkaan. Ja kolmanneksi haluaisin tietää lisää siitä, että voisimmeko saada äh, kysymysluettelon siinä muodossa, kuin kysymykset esitettiin, koska esittel- kysymysten esittämismuoto vaikuttaa myös annettuihin vastauksiin. Ja voivat antaa osviittaa siitä, miten suhtaudutaan oikeisiin ja väärin vastauksiin. Kun sitten katsotaan oikeussuojakeino hierarkiakysymystä, niin tässä taulukossa puhutaan lyhyen aikavälin oikeuksista, vapaa valinnaisuudesta ja muusta, mutta tämä kysymyksen asettelu on kuluttajien osalta aika harhaanjohtava, jos suoraan sanotaan, koska tässä pitää valita, ovatko keinot vapaat vai onko saneltu niiden järjestys. Ja sitten tässä tehdään vielä ero tässä toisessa osassa. Joten tässäkin haluaisin todella tietää, minkälaisia kysymyksiä todella on asetettu. Siksi tai näin olisi helpompi tulkita näitä prosenttilukuja. Se, mikä minusta on tässä mielenkiintoista ja mistä haluaisin hieman lisää taustatietoa, Tästä puhuittekin alustuksessanne, että näyttää siltä, että yrityksille ei rahoituksellisesti ole kovinkaan tärkeää, onko tämä aika kaksi vai kolme vuotta. Täällä voitaisiin ratkaista monia ongelmia. Täällä monet olivat oikeassa sanoessaan, että kuluttajat EU-ssa eivät saa harmonisoinnin kautta menettää oikeuksiaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja oikeudet eroavat toisistaan. Ranskassa tämä takoaika on kolme vuotta, jossakin osissa yhdistynyttä kuningaskunta kuusi vuotta, Saksassa vain kaksi vuotta. Emmekä voi sanoa, että no, otetaan kaikille kaksi, kahden vuoden määrä aika. No, Briteissä välttämättä kaikki eivät edes tiedä, että heillä on pidempi takuaika, mikään ei muuttuisi, mutta Farage kyllä varmasti huolehtisi siitä, että tämä tulisi kaikkien korviin. No nämä asiat ovat meille erittäin tärkeitä ja siksi tarvitsisin vielä lisää tietoa, jotta tietäisin, miten tulkita näitä lukuja. Kiitos. Antonis Skorga. Thank you very much. And that's... Kiitos. Kiva, että saamme tämän alustavan sorvetutkimuksen. Ja tästä selviää, tämä aina aiheuttaa vähän hämmennystä, tässä ei ollut tarpeeksi yrittäjiä, erityisesti pieniä yrittäjiä. Tämä luultavasti sitä, että menemme väärään suuntaan ja että tämä online selitys tehtiin liian kiireisesti ja että ehdotus aiheuttaa enemmän harmia kuin hyvää sisämarkkinoille. Yritetään muistaa, että meillä on sisämarkkinat sekä online- että offline-markkinat. Siihen me pyrimme. Haluan siis mennä väärään suuntaan mielestäni. Minusta komission pitäisi vetää tämä online e- ehdotus pois ja ehdottaa uusia sääntöjä sekä online- että offline-myynnistä maksimiharmonisointiin pyrkien Riffit osoittaa, että säännöt, jotka ylittävät EU-minimin, ovat iso este räätyrittävälle kaupalle. Kiitos. I've got a couple of quick questions and I... Muutama kysymys. Tiedän, että sinun pitää mennä toisen kokoukseen. Aiotaanko tämä julkaista? Se tällä hetkellä se on julkaistu verkkosivuillamme, mutta ehkä haluaisitte tehdä tästä julkista, jossa, aiotte tehdä päätöksiä. Aiotteko sisällyttää tämän osana suurempaa filosofien kuulemista? Ymmärrän ja samaa mieltä siitä, että pitää tarkastaa näitä kysymyksiä, joita kysytte, koska kuluttajatkin saattavat reagoida eri tavoin erityyppisiin digitaalisiin tavaroihin, jos katsotaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät sitä, että valititko tuotteista suoraan myyjälle. No, todennäköisesti minä valitan itse, jos arvokkaampi tuote on kyseessä, kun se on halvempi tuote, joten verrataanko tässä nyt samoja asioita. Jos kuluttajat eivät tiedä oikeuksia välttämättä, se ei tarkoita sitä, että ne pitäisi ottaa pois. Oikeus palauttaa minun maassani on oikeus, johon ihmiset suhtautuvat hyvin vahvasti, mutta sitä ei ole katettu. Sitten me tulee korjauksiin. Kuluttajat eivät pidä tästä korjausoikeudesta, että se toistuu ja toistuu ja toistuu, ja että ovat tässä noidan kehässä joten oikeus korjaukseen ei joskus vastaa toivottua tulosta, jos korjaus ei toimi. Haluatteko vastata näihin kysymyksiin? Kiitos, mutta ehkä tarvitaan lisää kirjallisia vastauksia tähän. Tiedän sen. Kiitos. Thank you, Chair. Thanks to all the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka käyttivät puheenvuoron. Toistaisin sen, mitä Jurovan lähettämässä kirjassa todetaan. Tämä on nyt tällainen alkupala, jonka olette saaneet. Tässä on kyse vasta alustavasta tiedosta, jota vielä täsmennetään. Ja tämän vuoden lopussa saatte lopullisen kertomuksen, jossa puhutaan kaikista näistä tiedoista liittyen sääntöjen yhdenmukaistamiseen verkkomyynnin ja sen ulkopuolisen myynnin osalta. Ja kertomus ja raportti kyllä julkaistaan. Tällä hetkellä komissio on välittäjän tällaisessa lainsäädäntöhankkeessa, joka on juuri alkanut. Me pyrimme todella yhdistämään kerätyn tiedon siihen, mitä halutaan saavuttaa. Olen pettynyt siihen, että tässä pystymme puhuttelemaan ainoastaan 350 yrittäjää. Emme saaneet 500 tähän mukaan. Niin pyydän, tai kysymys, pystykö auttamaan meitä tässä? Nyt olemme saaneet kysymyksiimme kolme sata vastausta. Tässä on nyt ollut kysely käynnissä 12 viikkoa ja haluaisin, että IMKO auttaisi meitä siinä, että saamme mukaan enemmän yrityksiä ja saamme lisää vastauksia. Mutta voin taata teille ainakin sen, että kyseessä ovat kentällä toimivat todelliset yrittäjät, pk-yrittäjät, mikroyritysten edustajat – Joskus tarvitaan kokemusta ei ole, mutta tästä saamme todella lisäarvoa. No, on totta, että aina voidaan tehdä enemmän ja paremmin. Ketkä kuluttajat tässä nyt ovat? Totta kai voimme antaa teille lisätietoakin tästä, mutta otanta on edustava. Eri ikäryhmät, sosiaaliset taustat on otettu tässä huomioon. Myös maantieteellinen lähtökohta on huomioitu. Kaikki 28 jäsenvaltiota ja Islanti ja Norja olivat mukana. Annamme teille mielellämme kyselylomakkeen nähtäväksi ja olen yhtä mieltä joidenkin puhujien kanssa siitä, että kun näkee kysymykset, ymmärtää paremmin myös liitteet. voin varmaankin päättää puheeni tähän, koska kuten sanoin, tässä vaiheessa katsomme itse tiettyjä muutoksia. Se, mitä ehdotimme joulukuussa, vaikutti meistä järkevältä lähestymistavalta, eikä esittämämme tiedot ole tämän, tälle, tähän ristiriitaisia, mutta totta kai arvio vaihtelee. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni. Kiitos puheenjohtaja. Vastasin parin kommenttiin, jotka Harri Moon esitti ja Raida esitti. Ja tekin. Ensiksi Armand kysyi, niin miten lainatako tätä nyt sitten offline-myynteihin. Tähän sanoin vain, että komissio jo siinä kun saatoi tiedonannon, joka tuli ehdotuksen myötä sanoi, että on hyvin tärkeää, että sekä kuluttajat että yritykset pystyvät yhden johdonmukaisen oikeudellisen kehyksen myötä luottamaan siihen, että voivat toimia samalla tavoin verkkomyynnissä ja muissa myynnissä. Tämän Omnichannel-tapa on tässä hyvin tärkeää. Tässä huomataan, että data, joka meillä on käsissämme, vahvistaa tämän. Kuten kollegani jo sanoi, ideamme on, että nämä tiedot sisältetään lainsäädäntöprosessiin, joten teille ja neuvostolle. Ja mahdolliset johtopäätökset sitten voisivat olla se, että tätä soveltamisala laajennetaan toiseksi. Kysyitte myös tästä takuajasta, joka olisi kaksi vuotta. Ja pitäisikö se sitoa tähän elinkaareen? Komissio on puhunut siitä, että takuaika olisi kaksi vuotta kaikille tuotteille. Tähän on useita syitä, en halua nyt kaikkia käydä läpi. Yksi asia, jonka ottaa esille, yksi syystä siihen, miksi tarjomme tätä mallia, on, että tällainen yksi takuaika tuo oikeusvarmuutta. Se pätee kaikille, kaikkiin jäsenvaltioihin, ja se on sitten helpompaa tehdä kauppaa verkossa ja sen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi kulttuurityksiltä jäsenvaltiosta, jossa on eri takuaikoja, että kun pitää päättää tapaustapaukselta, että mikä takuaika pätee, niin se johtaa eri tilanteisiin, eikä välttämättä oikeusvarmuuteen. Sitten vielä lyhyesti haluaisin vastata edustaja Redalle, miksi pitäisi tämän oikeusoikeuden hierarkian läpi mennä. No tämän ehdotuksen ero suhteessa 59 direktiiviin, tai yksi eroista on, että siirtymä ensimmäistä toiseen askeleeseen on helpottunut huomattavasti. Tämä liittyy niihin ehtoihin, jotka käsitellään klassa 9, eli on paljon helpompi siirtyä myös tämän sopimuksen purkamiseen näin ollen ei välttämättä pidä aina kaikissa tapauksissa käydä läpi kaikki oikeussuojat, oikeussuojakeinot. Ja lopuksi edustaja Ford, haluaisin vielä lyhyesti, niin kysyitte näistä ja toistuvista korjauspyynnöistä, niin komissio ei haluaisi, että näin käy. Sen takia olemme korostaneet Jordason kappaleessa 28 ehdotuksessa, että kuluttajan ei pitäisi joutua toistuvasti pyytämään korjauksia. Olemme luoneet määräajan, eli että kohtuullisessa ajassa tämän pyynnön jälkeen korjaus pitää tapahtua, jos ei, niin asiakas voi sitten mennä seuraavalle tasolle tässä oikeussuunnin hierarkiassa ja pyytää sopimuksen päättämistä. Kiitos. Thank you. Maybe if I... Kiitos. Ehkäpä voisin pyytää komissiota lähettämään edustajille linkkejä siitä, miten helposti julkaista nämä kuulemislinkit, jotta edustajat voivat sitten julkaista tämän. Mutta jos he eivät saa somen kautta tai muita kautta näitä linkkejä teidän kuulemisiinne, niin se ei ole niin helppoa heille siirtää tietoa eteenpäin. Me kaikki kyllä yritämme välittää tietoa eteenpäin, kun me lähetetään, mutta voimme tehdä sen ainoastaan, jos saamme nämä tiedot. Kiitos. The next item is the, uh... Seuraava kohta on Lara Komin mietintö. Se käsittelee Euroopan puolustusliittoa. Kyseessä on lausunto. Ja nyt käymme läpi lausunto luonnosta. Herra Paet Aldesta on sede alivaliokunnan vastaava. tämä on Afetin alivaliokunta siis tämä sede tietenkin. Ja olemme tehneet yhteistyötä. Komi jätti lausuntoluonnoksensa toinen heinäkuuta. Tiedän, että lausuntoja on tulossa myös budjettivaliokunnalta ja AFKolta. Joten ehkä voisin pyytää edustajakomia avaamaan keskustelut lausunnosta. Lara Komi, olkaa hyvä. Grazie mille. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että tässä arkaluontoisessa aiheessa on mukana useita valiokuntia. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisesta huolimatta YTPPn tilanne ei ole juurikaan muuttunut. Ja se ei ole mennyt juurikaan parempaan suuntaan. Tilanne on erittäin arkaluontainen, kun ottaa huomioon viimeaikaiset terrori-iskut, joita on nähty kaikkialla Euroopassa – ja sisämarkkinavaliokunnan tulisi mielestäni ehdottomasti tehdä ehdotuksia, jotka liittyvät sekä markkinoiden, markkinoilla toimivaan teollisuuteemme, mutta myös siihen, että tietoa voitaisiin vaihtaa eri tahojen välillä entistä paremmin. Asiat, joita haluaisin korostaa ja joista tulee ehdotuksemme AFET-valiokunnalla ovat juuri näitä. Pitää parantaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehokkuutta. Kansalaisille pitää antaa ei pelkästään vaikutelmaa paremmasta turvallisuudesta, vaan sen pitää todella toteutua paremmin ja myös ennaltaehkäisyn puolustuskapasiteettia pitää kehittää eurooppalaisella tasolla ja meidän pitää viedä tutkimusta ja kehitystä eteenpäin niin, että katsotaan ennaltaehkäisyä ja erilaisia puolustusaseita ja välineitä. Mutta muistetaan aina se, että me olemme todella rauhan puolella. Alalla on ollut erilaisia tilanteita, joita on koettu eri jäsenvaltioissa. Ne ovat olleet aika yksittäisiä, mutta haluamme, että tällaisia toimia voi olla myös jatkossa. Sitten tarvitaan jäsenvaltioiden välistä pysyvää rakenteellista yhteistyötä. Tällä hetkellä henkilöitä tai järjestöjä koskevaa tiedonvaihtoa ei juurikaan ole, ja tämä voi olla terrorismin kannalta merkittävää Tämä voi aiheuttaa suuria uhkia meitä kohtaan. Nämä uhat liittyvät varmasti ISIS-järjestöön, mutta meidän täytyy katsoa myös ulkorajaturvallisuutta ja myös, koska kyseessä on sisämarkkinavaliokunta, on katsotaan myös sisärajoja. Tarvitaan entistä parempaa tiedonvaihtoa ja tullivalvontaa. Toinen asia, joka on usein tullut esille, on yhteinen eurooppalainen armeija. Tästä komission puheenjohtaja Juncker puhui jo viime vuonna, mutta tähän pitää yhdistää myös yhteinen tiedustelupalvelu. Tämä ei tarkoita sitä, että yksittäiset tiedustelupalvelut jäsenvaltioista poistettaisiin, näin ei todellakaan ole, vaan pyritään siihen, että voidaan jakaa tietoa terrorismista ja kyber- turvallisuudesta. EUlla pitää olla viestintä- ja tietoteknologia järjestelmiä, jotka ovat erittäin teknologisia ja innovatiivisia muunlaista ei voida hyväksyä, koska siitä ei ole hyötyä ennaltaehkäisyn kannalta. Meidän pitää pystyä suojautumaan mahdollisilta tulevilta hyökkäyksiltä. Ymmärrän hyvin, että nämä tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta olen myös vakuuttunut siitä, että me voimme päästä näihin tavoitteisiin. Ja meidän tulisi toimia lyhyellä aikavälillä. En haluaisi, että kansallisten jäsenvaltioiden, kansallisvaltioiden egoismi joka usein estää asetusten tai direktiivien toteutumisen, pääsisi tässä asiassa valoilleen. Komissio on tässä asiassa tärkeä, mutta meidän pitää saada tässä todella nyt kansallisvaltiot liikkeelle. Olemme nähneet kuolonuhreja, pommeja, iskuja. Niitä on kohdistunut joihinkin jäsenvaltioihin ja toivottavasti nämä maat ottavat nyt askeleen taaksepäin ja lähtevät katsomaan asiaa eurooppalaiselta kannalta. The socialist shadow is... varjostelija on Maria Grappini. Onko näin? Onko muita puheenvuoropyyntöjä SD-ryhmältä? Ei. Emma McClarkin, ECR. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle lausunnosta. Pyrin puhumaan mahdollisimman selkeästi ja hienovaraisesti kuin mahdollista, kun näin tämän lausunnon. Tämä rohkaisi minua ja ajattelin, että keskityttäisiin varmasti hankintoihin, joka on meidän toimialaamme, koskemuksen hankinnan ja puolustushankintojen tapana on osa meitä – ja ehkäpä tässä pyrittäisiin parantamaan kilpailua puolustusteollisuudesta. tarttua tähän seurattavuuden puutteeseen, joka on ehkäissyt markkinoiden kehittymistä. Eikä tässä edes pyrittäisiin parantamaan puolustusalan pk-yritysten osallistumia hankintaketjuihin tai parantamaan tutkimus- ja kehitystyötä. Tai mietittäisiin strategiaa tämän sietodirektiivin sieltä, mutta ne mainitaan lyhyesti, mutta ne eivät muuten sieltä jalkoihin. Sisämarkkinat mainitaan lyhyesti, mutta sitten halutaan Euroopasta armeijaa. Tämä ei mikään myytti, euroskeptikot puhuvat tässä, ja tässä saa meidän nenän alla. Euroopan armeija on iso, siinä puututaan niin isosti jäsenvaltioiden, siis suvereniteettiin ja sen ottaminen mukaan tähän sisämarkkinalausuntoon on, on liikaa. Ja siinä liioitellaan valiokuntamme Me Opoidumme ihan liikaa ulkopolitiikkaa turvallisuuskysymykseen ja, ja olemme ehkä menneet liian pitkälle ja sede poistaisi tämän tähän, mutta meillä ei ole mitään mandaattia haluta tällaista, pyytää tällaista. Eikä ei ole ole mitään oikeuksia puuttua puolustuskysymyksiin, ellei neuvosto pyydä sitä yksimielisesti. Tämä politiikka on nyt meille mahdollisuudet, mahdollisuus ohi meiltä keskittyä asioihin, joissa meillä on toimivaltaa. Voisimme parantaa markkinoita. Josta, joten, josta, ai, tästä asuttaisiin tarjonnan turvallisuuteen ja tekniseen informaatioon, tällaisiin asioihin, ja sisämarkkinoilla voitaisiin tehdä enemmän. Sen meidän pitäisi ryhtyä. Samoin seurattavuutta pitäisi parantaa. Huolehtiaksemme, että tarjontaketjut avautuisivat ja että olisi paljon enemmän mahdollisuuksia sopimusten kokonaisumma valtava ja pk-yrityksellä pitäisi olla mahdollisuus päästä niihin. Niin meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta valmistautuisimme paremmin tutkimus työhön tällä alueella. Toisaalta puuttuu puolustusalan osaamista. Me tarvitsemme sitä epätoivoisesti. Tämä on ESRlle minulle tärkeä aihe. Meidän täytyy tunnustaa ja meidän pitää välttää muiden kansainvälisten toimien kanssa päällekkäisyyttä. Ajattelen se erityisesti NATOa. Meillä täytyy olla strategia ja strategian ei pidä heikentää näitä organisaatioita. Kaikenlainen äh, päällekkäisyys tai investointien vesittäminen eh, tapahtuu Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen haitaksi. Meillä on niin paljon erilaisia projekteja, että kysymys on, että miten ne kaikki pysyvät pyörimässä. Kysymys on, että oletanko merkittäviä muutosehdotuksia. Ja pyrin se, että tässä keskityttäisiin markkinoihin – että vahvistaisimme teollisuutta ja puolustussektoria. Ja toivottavasti keskitymme siihen, että pk-yritykset saadaan mukaan ja että kilpailu voisi hyvin. Mutta mitään valtavia geostrategisia ehdotuksia en haluaisi tehdä. Toivottavasti me voimme saada tähän ehdotukseen vähän uutta fokusta, jota voisimme tukea. I have um, Morten Lockard. Morten Lockard, ja Andres Karkas on täällä alderyhmältä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Mortenin puolesta myös, vaikka Alden kanta on hyvin moninainen, riippuen siitä, mistä päin on kotoisin, mutta jotain hänestä on tärkeää, että pidetään kompetenssimme IMCO mielessä ja keskittytään osaan, joka liittyy hankintoihin, Mortenilla on tässä muutama ehdotus tähän liittyen, miten vaistettaisiin sanamuotoja. Ottaen huomioon Tanskan opt-out ja noudatetaan sitä, että on eri kantoja alderyhmän sisällä. Hän kuitenkin ajattelee, että nyt on oikea aika pyytää sitä perustetaan eurooppalainen armeija ja puolustusliitto. Tämä siis ei ole oikea aika. Hän ei tue sitä hän sen takia haluaa poistaa nämä osat tai heikentää sanamuotoja. Sorry, Evelyn, did you want to speak from... Halusitko puhua Maria Krapinin puolesta? Evelyn Gebhard, olkaa hyvä. Ja, eh, you schön, meine... Kiitos, kollega Grappini ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Hän jätti minulle tekstin englanniksi, jonka luen teille. Nämä termit ovat minulle liian hankala, jotta voisin kääntää ne samantien tästä saksaksi. Ensinnäkin Grappini haluaa onnitella Lara Kuomia tästä lausuntoluonnoksesta ja tarkistuksista. Tässä on seuraavat asiat. Mari on sitä mieltä, että meidän on otettava huomioon olemassa oleva puolustusmarkkinoiden pirstaloituminen ja muistuttava se, että suurin osa hankinnoista annetaan ja sopimuksista annetaan vielä kansallisella tasolla. Meidän pitää, meidän pitää luoda samat edellytykset päästä markkinoille. PK-yrityksillä on ongelmia saada sopimuksia tai toimia alihankintaketjussa puolustustavaramarkkinoilla ja siksi tarvitaan laadukkaita ja hyviä tietoja. Tiedotusta pitää parantaa puolustusalalla, jotta toimijat voivat tehdä tietoisia valintoja. Olisi järkevää pyytää komissiota arvioimaan sitä, onko näiden puolustussopimusten ehtoja koskeva direktiivi toteutunut ja pitäisi todella katsoa, toteutuvatko hankintojen tarpeet. Komission pitäisi myös tehostaa puolustusalan tutkimusta, lisätä rahoitusta, jotta voidaan parantaa myös teknologiaa. Grappini on sitä mieltä, että sertifiointi ja yhteiset eurooppalaiset standardit pitäisi ottaa käyttöön Euroopassa, mikäli se on mahdollista, jotta voitaisiin parantaa kilpailukykyä. Näin eri markkinatoimijat pääsisivät mukaan entistä paremmin tarjouskilpailuihin ja voitaisiin myös nostaa laatutasoa. Jäsenvaltioiden pitäisi myös uudistaa alaansa ja pitäisi myös katsoa alalla tehtyjä leikkauksia. Jos otetaan huomioon se, että YTTP tarjoaa joustavuutta, mutta näiden puitteiden pitäisi olla avoimet kaikille jäsenvaltioille. Tällainen yhteinen tutkimuskeskus, sitä ei mainita AFETin mietinnössä, mutta hän uskoo kuitenkin, että tältä osin tarvitaan suunnittelua. Jos katsotaan sitten Euroopan mm, hankinta- ja kapasiteettipolitiikkoja, politiikan pitäisi olla sellainen, että jäsenvaltiot voisivat parantaa sotilaskapasiteettia. Ja puheen sanoi, että en nyt ollut aivan varma, ymmärsinkö kaiken sen, mitä itse luin. Thank you. Um, so Julia... Kiitos, Julia Reda, Vihreät. Uh, thank you, Chair. I'm speak... Kiitos, puheenjohtaja. Puhun Scholtesin puolesta. Hän pyytää anteeksi hänen toisessa valiokunnassa. Asiasta ottaen komin ehdotus Euroopan puolustusunionista menee vihreiden suuntaan. No Scholtes halusi huomata muutaman asian. Vihreät ovat esittelijän kannan kanssa samaa mieltä sen suhteen, että tarvitaan tehokkaampaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Tähän Scholtes halusi myös lisätä, että seurattavuutta puuttuu kansallisten puolustushallintojen ja puolustusteollisuuden suhteiden alueella. Hän menee niin pitkään sanoa, että lahjontaa, joka johtaa tehottomuuteen ja lisää veronmaksajien kuluja. Siksi seurattavuus on tärkeää, koska vain niin menoja voidaan valvoa, eikä ole turhia päällekkäisiä menoja. Herra Scholtes toki esittelijä neljännessä kohdassa lausunnossa julkisten hankintojen suhteen. Siinä pyritään välttämään lahjontaa, pyritään välttämään kilpailun vääristymistä ja halutaan sujuvaa markkinoiden toimintaa. Nämä ovat lyhyitä näkökohtia, mutta tulemme ehdottamaan jotakin tarkistuksia ja pyrimme vahvistamaan sitä. Kiitos. any Onko muita? Tersetski, haluatteko puheenvuoron? Ei. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta? Selvä. No, minä sitten vetoan taas sen puolesta, että pyydän, voisitteko pitäytyä valiokunnan toimivaltuuksissa, sillä kun minä menen suuriin riitoihin aiheista, jotka selvästi liittyvät meidän toimivaltuuksiimme, niin sitten on muita valiokunnan puheenjohtaja sanonut, että kun kerrot mietintöä, niin usein venyt toisille osaaville, jotka eivät kuulu IMKon kompetenssiin. Sitten on paljon hankalampaa minun yrittää puolustaa IMKon roolia tietystä aiheesta, jossa komiteassa kuuluu meille. Tiedän, että on, on paljon arkaluonteisia aiheita ja mielipideeroja, enkä aio nyt toistaa niitä, mutta pyydän Lara, tiedän, että on poliittisia lausuntoja, joita haluat sanoa, mutta tämä tekee sitä paljon haastavampaa minulle pu- puheenjohtajana, jos venytämme näitä aiheita jatkuvasti siihen, mitkä eivät kuulu kompetensseihin erityisesti, jos tiedän, että on potentiaalisesti suuri riita tulossa seden kanssa, jos ajatellaan hankintoja puolustusalalla, joissa nuo asiat ovat aikaisemmin kuluneet IMKolle ja niitä mitä pysyä IMKossa. Sen vuoksi haluan yrittää varmistaa, että keskitymme, fokusoidumme niille osa-alueille, jotka selvästi kuuluvat meidän toimialaamme. Lara Komi, ole hyvä. Si, grazie presidente. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Sisämarkkina valiokunnan osalta on joskus aika hankala määritellä täsmällisesti sen toimivaltuuksia – Siksi ymmärrän, että teillä on hankala rooli, koska tässä viitataan sekä sisämarkkinoihin, ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, yritysten vapaaseen liikkuvuuteen, ja siksi ei ole niin helppoa ymmärtää, mikä on meidän toimivaltaamme, ja sitten tähän kuuluvat myös palvelut. Tämä hetki on erityinen. Emme puhu palveludirektiivistä, tai meidin merkintää käsitelevästä direktiivistä, vaan tässä käsillä on turvallisuus, sisäinen turvallisuus alueellamme on pelissä. Eikä tämä ole mikään yhden valiokunnan toimivalta, vaan on parempi ottaa se käsittelyyn useammassa valiokunnassa. Ja keskustelun tervetullut. Nyt on aika outo tilanne, kun Brexit-äänestys on takana, mutta täällä keskustelussa on sellaisia jäseniä, jotka eivät sitten tule soveltamaan näitä sääntöjä. Tämä on toinen asia, johon meidän pitää tässä valiokunnassa puuttua. Olen kuitenkin täysin käytettävissänne esimerkiksi laajentaakseni näitä julkisten hankintojen säännöksiä. Me joudumme tässä toimimaan, mutta jos katsotaan vaikkapa yhteistä armeijaa ja äh, tiedustelutietoa, niin kyllä se kuuluu meidän toimivaltuuksiimme. The deadline for amendment. pitää jättää viimeistään 7. syyskuuta keskiviikkopäivänä kello 12 keskipäivällä. Ja sitten käymme läpi tarkistuksia 29. syyskuuta ennen äänestystä valiokunnassa 11. lokakuuta. Seuraava kohta on äänestys. Kello 4.30 odotan siihen asti, jotta edustajat ovat kaikki paikalla. Kiitos. So ladies and gentlemen, if... Hyvät naiset ja herrat, pyydän ensimmäinen äänestys Euroopan unionin talousarvio varainhoito vuonna 2017, kaikki pääluokat, valmistelijan Liisa Jaakonsaari. Meidän pitää äänestää tästä äänestysluottosta ensimmäinen, joka ovat budjettikohdat. Kaikki lisäksi ja paitsi yksi tietääkseni. Ja luen läpi IMKOon liittyvät luvut 6662 ja sitten sanon puolesta vastaan tyhjä. Selvä. Eli 66612 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 6613 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 6614 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 6.6.1.5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 6.6.0.0. Äänestetään näistä kommenteista ensin puolesta vastaan tyhjä. Ne on hylätty. Sitten 6600 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 66601 01 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 66603 näistä kommenteista puolesta vastaan tyhjä raukea 6603 luvut puolesta vastaan tyhjä selvä näistä luvuista 6603 puolesta. Ei vaan puhuja, puheenjohtaja korjaa koneäänestys. The numbers, yeah. Luvut siis. Ja äänestys päättyy ja se on hylätty. 6616 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6604 huomiot ja kommentit liittyen pilottihankkeisiin puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Ja sitten luvut 66604 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 66602 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 6606, kommentit vastaan tyhjä, hyväksytty luvut vastaan tyhjä, hyväksytty 6608 kommentit puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6608 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6617 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten voimme ottaa blokkina 1, ja 21 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 6606 kommentit, ei vaan 107 puolesta vastaan tyhjiä. Raukea 07 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty, selvä. Sitten blokkina 22, 23, 24, 25, 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6605 kommentit puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja luvut puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6610 kommentit puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja luvut puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 ja 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 09 vedetty pois. Kommentti on vedetty pois. Voimmeko äänestää näistä määristä? Ei. 6609 määrät puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6610 Yksi Vedetty pois. Onko tarkistusta teksti, Voimmeko äänestää näistä määristä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten äänestämme tästä lausunnosta. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 8. Puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 9. Puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 3. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 14. Puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. That falls. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 vedetty pois. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6. Kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa Vedetty pois. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Hylätty luulen tarkistetaan. Okay. That's definitely fallen. Ehdottomasti kyllä hylätty 24. Pahoittelut puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Loppuäänestys yksi. Ääni tarvitaan vielä. Äänestys päättyy. Yksi vielä puoliääni tuolta. Yksi puolta vielä. 23, 6 ja Lara Komi. Hänen koneensa ei toiminut. Kirjoitan se Evan Eva, Eva Panen. Pahoittelut. Niin seuraava äänestys on tulossa sen takia, hämmentynyt termi, että yksi EPP lisää kuin mitä koneet näyttävät, mikä saattaa olla tärkeä tieto seuraavalle äänestykselle. Haluatko kokeilla toista konetta? Okay. Let's see if that works better for the next phone. So congratulations, Lisa. Onnittelut, Liisa. Kiitos työstäsi. Tiedän, että on aina hankalaa budjetti asioita käydä läpi. Olen tehnyt tätä itsekin. Seuraavaksi yksi ainoa äänestys, joka käsittelee sitä, että otetaan toimintaväliset neuvottelut, joka käsittelee ampuma-aseiden hallussapidon ja omistamisen valvontaa, niin kuin äänestys tänään puheenvuoron Chanssilla, joka vielä puheenvuoroa. Madam Chair, um, before we... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin siirrymme äänestämään, haluaisin vielä tuoda esille huolenaiheeni, joista olen jo puhunut, ottaen huomioon tulevat toimintaväliset neuvottelut. Tsekkiläiset aseenomistajat ja myös muut lähettävät minulle huolenaiheitaan tähän ehdotukseen liittyen. Niitä ei saa jättää syrjään. Meidän täytyy todella nyt taata se, että perustumme, perustamme keskustelumme faktoihin ja tietoon. Ja siksi todella pyytäisin, että komissio tarjoaa meille mahdollisimman paljon tietoa jäsenvaltioista mahdollisimman pian, mutta ainakin ennen kuin alamme luokitella, tulee sitä millä millään tavoin tarvitsemme sellaisen lopputuloksen neuvotteluista, josta ei ole haittaa tavallisille kansalaisille. Um, I, I note that, uh, Panen merkille, että herra Ala komissiosta on täällä ja on kirjannut nämä kommentit, joten ne on kirjattu. Evelyn Gebhardt, puheenvuoron. Ja, äh, Niin, ehkäpä Serko Ferratin nimessä haluaisin vielä sitä kysymyksen komissiolle tai lisätä, jotta saadaan oikea vastaus siihen ehkä kirjallisessa muodossa, sillä hän kirjoitti sen minulle näin englanniksi, mitkä katego- käyttäjäkategoriat käyttävät tällaisia ampuma-aseita ja mistä syistä ne, he saavat luvan, koska tarkoituksena on salia poikkeuksia. Tämä elementti saattaisi olla tärkeä, jotta voidaan paremmin ymmärtää, mikä käyttäjä, mi, mihin käyttäjään nämä toimenpiteet kohdistuisivat, joten olisi hyvä, jos No, hyvin voimakkaasti. Tietyt ihmiset ostavat meille painetta, he lobbaavat meitä ja paljon vääriä tietoja liikkuu verkossa. Jos halutaan saada oikeat tiedot, se on paras vaihtoehto. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Muistuttaisin komissiota, edustajia ja muita ihmisiä, että ennen äänestystä IMKossa minä kirjoitin komissiolle varjostelijoiden puolesta pyynnön Siinä pyydettiin tiettyjä tietoja näistä asioista ja käytännön lukuja. emme ole saaneet kumpaakaan, joten emme ole saaneet erityistietoja näistä konkreettisista tyypeistä, mitkä ampuma-aseet kuuluisivat tähän. Emmekä siis näitä tarkkoja lukuja. Tiedämme, että otatte, otitte yhteyttä jäsenvaltioihin, mutta odotamme, että tiedot tulevat takaisin. Tästä tulee seurantaa, eikä emmekä halua vain lukuja, vaan tiettyjä tarkkoja tietoja, teemme tämän hyvin selväksi. Kuten Sharansova tässä sanoi, että tämä on äärimmäisen tärkeää ennen kuin voimme keskustella kolmikantaneuvotteluissa näistä asioista. Täällä näin paljon nyökkäyksiä myös ympäri salia, joten tämä kirjattiin. Haluamme nämä tiedot komissiota. Vaadimme siis yksityiskohtaista tietoa edelleenkin, mutta nyt avataan äänestys. Äänestys alkaa toimielinten välisten neuvottelun aloittaminen tästä mandaatista. Äänestetään. Uh, no, there's one more voting here. Täältä vielä yksi ääni Kiitos. Hyväksytty 24. Puolesta kolme vastaan, viisi tyhjää. Kiitoksia. And just whilst people in the room, if any of the shadows want... että jos haluat kokoostaa kanssani ensi viikolla, niin kertokaa se. Kiitos. Ladies and gentlemen, can I ask you? Naiset herrat, onko kylmä täällä salissa? Kyllä. Selvä. Täällä on tullut valituksia huoneen lämpötilasta, joten voitaisiinko huoltohenkilöstöä nyt tiedottaa tästä? Ei ole kyse vain siitä, että ollaan palattu kesälomilta, vaan jotain on nyt vielä lämmitysjärjestelmän kanssa. Um, the next item on the agenda <coughs> is the Europe... Seuraava kohtaisuudessalla on talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpanon valmistelijan Katrin Styler. Käymme läpi tarkistuksia, käsittelemme niitä, mutta itse asiassa ei tässä on Lucy Anderson valmistunut pahoittelut Lucy. Tässä on tapahtunut muutos. Catherine on korvattu. Lucilla 52 tarkistusta on jätetty. Annan puheenvuoron suoraan Lucy Andersonille. Kiitos. I'm very... Paljon kiitoksia, Vicky. Minä en todellakaan ole esittelijä. Olen Catherinein sijainen. Hän todella pahoillaan, ei pääse paikalle tänään. Olen oikein iloinen, että voin puhua hänen puolestaan ja SD-ryhmän puolesta. Kuten että tämä lausunto on panos Ekon valiokunnan työhön, jossa määritellään prioriteetteja ohjausjakson puitteissa. Catherine halusi sanoa pari sanaa tarkistuksista, jotka liittyvät lausuntoon. Hän halusi kiittää kaikkia varjosettelijöitä arvokkaasta panoksesta. oli kokonaisuudessaan 62 jotkut kehittävät alkuperäisiä näkökohtia, jotka olivat jo lausunnossa – Siinä on myös uusia lähinnä täydentäviä näkökohtia. Suurin osa tarkistuksia on luonteeltaan seuraava. E, ensinnäkin verotus ja tukea tarvitaan eri kansallisten arvonlisäjärjestelmien suhteen veron kierron ja välttelyn vastainen toiminta, joka on parlamentin avaintoimija, on yksi alue. Sitten pyritään takamaan se, että PK-lainsäädäntö täytäntöön kunnolla. Puhuja korjaa äh, ohjausjakson lainsäädäntöä ja että komission pitäisi aloittaa rikkomusmenettelyt ja sitten koulutus, ää, äh, harjoittelu, elämän jatkuva oppiminen ja muu koulutus. Esittely pyrki ottamaan mahdollisimman monta tarkistusta huomioon kompromissiertuksessa Tänä aamuna lähetettiin kompromissitarkistukset varjoesittelijöille. Katrin toivoi, että teillä on riittävästi aikaa käsitellä nämä ja hän on valmis keskustelemaan niistä keskiviikon varjoesittelyiden kokouksessa, joka on 5.30 ASP 5 e kolme huoneessa. Ja sitten meillä on IMKon kokous 26. syyskuuta. Kiitos, että kuuntelitte. Um. So, Vostatsun is replacing Adam Schenfeld. Niin. Seuraavaksi mm, Adam Schenfeld niestety nie mógł, nie może dzisiaj wziąć udziału. Niin. Toinen jäsen ei päässyt tänään paikalle. Hän on pahoillaan tästä, mutta hän pyysi minua lukemaan tekstin puolestaan. Hän haluaisi esittää seuraavat kommentit, siis Seinfeld. Jos katsotaan tätä keskustelua laajemmin, EPP on esittelijän kanssa monesta asiasta yhtä mieltä. Ja EPPn tärkeitä kohtia on mukana mietintöluonnoksessa, joten voimme tu- tukea tarkistuksia, mahdollisia kompromissitarkistuksia, jotka mielestämme tehostavat vahvistavat mietinnön keskeistä viestiä ohjausjakson osalta ja myös sitä, kuinka tärkeää on saada mukaan maakohtaiset suositukset. Tämä mielestämme edesauttaa sisämarkkinoiden oikeanlaista toimintaa. Tarvitaan lisää tukea myös pienille ja keskisuurille yrityksille ja samoin kasvuyrityksille. Usein näiden yritysten tiellä on hallinnollisia esteitä. Tässä täytyy ottaa huomioon ammattipätevyyksien tunnustaminen, palveludirektiivi, säänneltyjen ammattien tilanne jossakin jäsenvaltioissa ja on toimittava niin, että tämä kaikki toimii yhteen. Sisämarkkinoilla on tiettyjä aloja, joihin pitäisi keskittyä enemmän kuin muihin. Ja tämän mukaisesti jätämme tarkistuksia, joita tuemme. Erityisesti nyt kun tiedämme, että protektionismia on monenlaista, meidän pitää taata se, että sisämarkkinoita tuetaan laajasti. Ohjausjakson toimet osoittavat, että kun hyväksymme lainsäädäntöä, niin niitä tulkitaan jäsenvaltioissa eri tavoin. Mutta meidän pitäisi todella nyt hyödyntää tätä mietintöä, jotta voimme korostaa painopistealueita sekä kuumisille että jäsenvaltioille. Seinfeld pyysi minua toteamaan, että me haluamme tehdä yhteistyötä, jotta tavoitteisiin päästään ja laadimme tietysti kompromissitarkistusluonnoksia, joista keskustellaan. Seinfeld haluaa kiittää kaikkia yhteistyöstä. Thank you, um, Dan. Kiitos. Dani puhuu Richard Sulikin puolesta. Kiitos Viki, niin puhun varustelijan puolesta, joka on Richard Sulik. Ei valitettavasti pääse paikalle tänään. Hän haluaisi kiittää esittelijää työstä. Paljon Los on semmoista, mikä on sulla samaa mieltä. Tästä vanhan ohjausjakso on ollut heikko alusta asti 2011. Silloin on Positio prosenttia ja tämä luku on laskenut. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden tarpeet ja intressit otettu huomioon ja on useita muita tehtäviä. Pyritään ratkaisemaan kaikki mahdolliset ongelmat. Olen sitä mieltä, että pitää keskittyä sisämarkkinoihin ja vähemmän näihin ongelmiin, jotka maat voivat itse ratkaista. Se on täysin unionin perusperiaatteiden mukaista. Se on perusopimuksessakin mainittu, jos jäsenvaltiolla on ongelmia, vaan täytäntöön suositukset ohjausjaksossa, niin arviointia pitäisi tehdä, jotta arvioidaan syyttö tähän riittämättömän täytäntöönpanoon ja se, että onko syy siihen se, että nämä uudet vaatimukset lisääntyvät jäsenvaltioilla jatkuvasti. Herra Suulik sitä mieltä, että jos palataan subsidiariteettiperiaatteeseen, niin nämä täytäntöönpanoasteet voisivat parantua. Mitä tulee lausuntoluonnokseen, hänellä on huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että varmistetaan, että modernisoidaan julkisia palveluja oikealla tavalla, hän pitää myös hyvänä sitä digitalisoidaan julkishallintoa. Kuitenkin useissa valtioissa on huomattu, että laatu ja avoimuus on tärkeintä eikä panon nopeus. Tiivistettynä herra Sulik halusi korostaa, että positiivinen lähestymistapa sisämarkkinoihin on vähentää hallinnollista taakkaa jäsenvaltioissa niin alhaisella tasolla kuin mahdollista. Muuten riskinä on, että EU heikentää sen omaa taloudellista menestystä pyrkii luomaan. Kuitenkin hän odottaa innolla yhteistyötä esittelijän ja varustelijan kanssa. Kiitos. Antsnes Kuoka. Thank you, Taas Kuoka. Kiitos esittelijä kollegat. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijä ja varjasittelijöitä erinomaisesta työstä tästä lausuntoluonnoksesta. Alda on melko tyytyväinen tehtyihin tarkistuksiin ja uskon, että ryhmänä kykenee kann- ottamaan useampia niistä. Alliryhmälle on selvää, että sisämarkkina on asettanut valtavan arvonsa eurooppalaisille viimeisen parin vuosin kymmenen aikana, mutta tuo ei ole mitenkään loppuun saatettu. Erityisesti nyt, kun kohtaamme yhdistyneen kuningaskunnan kansanen äänestyksen tulokset, meidän täytyy keskittyä tehtäviimme tarkemmin kuin koskaan. Olen sen samaa mieltä, että sisämarkkinoihin ja Saksan pitää keskittyä paremmin. Meidän täytyy kehittää analyyttisiä työkaluja, joilla arvioida sisämarkkinoiden toimintaa ja järjestelmästi seurata jäsenvaltioiden edistystä. Emme myöskään tarpeeksi keskity sisämarkkinoiden lainsäädännön täytäntöpanoon riittävästi jäsenvaltiossa ja komission pitäisi ryhtyä kaikki välttämättömiin toimiin tämän takaamiseksi uskon, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ei ottaa tarpeeksi huomioon lausuntoluonnoksessa. Siksi tein uusimman tarkistuksen tästä aiheesta. Toivon, että kollegat voisivat tukea useampia niistä. Kiitos. Thank you. Um, to... Kiitos. Julia, puhut vihreiden puolesta vai ei? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Haluaisitteko puheenvuoron takaisin, Lucy? No, thank you very much. Ei, kiitos kaikista kommenteista. Catherine odottaa innolla tapaavansa niin paljon ryhmän, eri ryhmän jäseniä kuin mahdollista tuollisissa kokouksissa. Thank you. Kiitos. We are running slightly ahead of time here. Olemme hieman aikataulusta edellä, mikä on hyvä asia. Seuraava viimeinen kohta esityslistalla on Zullon lausunto, joka käsittelee sisämarkkinoita. Eli siis verkkosieltöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla. 257 tarkistusta on jätetty varjoittelun kokous 13. heinäkuuta pidettiin alan puheenvuoron valmistelijalle. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä verkkosisältöpalveluiden rajat ylittävää siirrettävyyttä koskeva ehdotus on aika lyhyt, mutta tästä huolimatta tarkistuksia on tullut koko joukko. Tämä osoittaa, että aihe on parlamentille tärkeä. Suuri osa tarkistuksista menee samaan suuntaan ja siksi onkin ollut helpompaa saada aikaan laajempia kompromissitarkistuksia, jotka toivottavasti saavat kaikkien tuen. On vältettävä siltä, että siirrettävyys muuttuisi Euroopan unionissa rajat ylittäväksi pääsyksi digitaalisiin sisältöihin, koska tämä taas loukkaisi te- teollisia tekijän oikeuksia. Pitää korostaa, että oleskelu toisessa jäsenvaltiossa pitää katsoa väliaikaiseksi. Halutaan tarjota myös sellaisille digitaalisen sisällön palveluntarjoajille mahdollisuus olla mukana tässä toiminnassa, vaikka he eivät pyytäisikään maksua palveluistaan, jotta oikeudellinen fiktio toteutuisi. Toimintojen pitäisi ja tiedonkeruun pitäisi olla mahdollisimman vähäistä. Ei pitäisi kerätä sellaista tietoa, joka ei ole täysin välttämätöntä. Pitää myös katsoa eri keinojen hyväksyttävyys, ja tässä olen pyrkinyt löytämään kompromissin, jotta toivottavasti kollegat ja varjostelijat voivat tukea. Kompromissi pitää sisällään asetuksen sisäisen luettelon, jota voidaan sitten täydentää delegoiduin säädöksiin nopeasti, niin että voidaan ottaa huomioon teknologian kehitys. Tässä on jätetty kuitenkin ulkopuolelle mahdollinen avoin lauseke, joka sallisi sen, että osapuolet käyttäisivät muita kuin luettelussa olevia välineitä, koska tällainen lähestymistapa voisi olla liian epäselvä ja aiheuttaisi haittaa tietyille toimijoille. Jos katsotaan sitten voimaastumispäivämäärää, tiedämme, että tässä pitää ottaa huomioon se, että jäsenvaltiot ja kansalaiset toivovat mahdollisimman pikaisesti tällaisen välineen käyttöönottoa, mutta pitää muistaa myös se, että teollisuuden tarvitsee sopeutumisaikaa. Tarvitaan tilanne, jossa pystytään katsomaan välineen toimivuus jo kuuden kuukauden jälkeen. Tämä astuisi voimaan 12 kuukauden jälkeen. Uskon, että saamme aikaan vakaan tekstin, josta on suhteellisen helppo päästä sopuun. Kiitos. Eva Panova. Seuraavaksi Eeva Paunova. Thank you, Chair. Um, first... Kiitos. Ensiksi kiittäisin esittelijää Zolua oikein hyvästä varjoesittelijöiden tapaamisesta ennen kesätaukoa, joka auttaa meitä selittämään vähän paremmin näkemyksiämme ja selvittämään tarkistuksen, tarkistusten perusteita. Kokouksessa olisimme myös yksimielisyyttä mielestäni, että alkuperäinen ehdotus komission suunnalta oli hyvä ja että sitä tarvitsisi muuttaa vain vähän. Olen iloinen, että on yhteistä tahtoa saada tämä kirja valmiiksi mahdollisimman pian, joka antaisi mahdollisuuden kansalaisille oikeuden hyödyntää luvallisesti hankittuja oikeuksia kautta EUn ilman, että rasittaisimme heitä lisäbyrokratialla. Nämä mahdollistaisivat myös sen, että sitä, että yritykset voisivat tarjota lisäpalveluita. Täytyy painottaa sitä, että, että me asetuksen pitäisi mitenkään rajoittaa yritysten kykyä innovoida – Eikä sen pitäisi estää mikroyritysten tai pk-yritysten menestystä ja, tai viedä niitä kasvumahdollisuuksia. Oli oikein hyvä, että oli myös yhteisiä näkemyksiä siitä, että elinten varmistuskeinoja pitäisi olla suhteellisia eikä pitäisi mennä liian pitkälle. Ja olen tyytyväinen, että tämä näkyy kompromissiehdotuksissa. Muistaakseni kyseessä on kompromissitarkistus 5. Haluaisimmeko sitten ottaa käyttöön delegoidon äh, säädöksen tai jotain muita mahdollisuuksia tai useamman eri keinoin. Sitä varmasti me puhumme lähipäivinä. Mutta meidän pitäisi saada epäseltä kanta siitä, miten parhaiten päivittää tätä verifiointikeinojen listaa. Olen saanut tänään heidän analyysinsä ja mielellämme jaamme sen ja keskustelemme siitä muiden varjastelijoiden kanssa, esittelijän kanssa – ovat päänäkökohtani tänään. Mutta sitten joukko muita pienempiä kysymyksiä, jotka toivottavasti saamme selvitettyä ensi viikolla. Minulla on tärkeää se, että saisimme 2016 loppuun mennessä yhdessä käsitellessä poliittisen ratkaisun aikaan. Meiltä odotetaan mahdollisimman ripeää ratkaisu kansalaisille ja yrityksille. Se tärkeää osoittaa konkreettisia nopeita tuloksia. Tästä me myös euroskeptisyyttä vastaan näin. Ja lisäisimme luottamusta instituutioita kohtaan. Kiitos ja aloitan työtä lähikuukausina. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Nikola Dantti Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa ja varjoesittelijöitä tästä työstä. Tämä on mielestäni ehdotus, jossa aivan kuten edellinen puhe sanoi, voimme varmasti päästä pikaiseen lopputulokseen. Kaikki edellytykset hyvälle työlle täyttyvät pyritään siihen, että eurooppalaiset kuluttajat voivat nauttia näistä oikeuksista, joita asetus sitten tarjoaisi. Olen ennen kaikkea sitä mieltä, että meidän on vahvistettava yleinen tuki komission ehdotukselle ja varmasti voimme päästä kompromissiin kaikkein kriittisemmissäkin kohdista. Aivan kuten tässä jo puheenjohtaja ja esittelijäkin sanoivat, tarkistuksia on aika lailla. Itse olen tehnyt niitä 27. Ne ovat saaneet tästä D-ryhmän kollegoilta laajan tuen ja samoin valiokunnan varjoesittelijältä juuri hyväksyy tämän muodollisesti ennen täysistuntoa. Tarkistuksista ensinnäkin se, että pyrimme löytämään sellaiset määritelmät, joilla voidaan paremmin täsmentää asuinpaikan, asuinvaltion, asuinjäsenvaltion määritelmää. Näin voidaan todella sitten vastaisuudessa taata se, että yhdessä jäsenvaltiossa ostettua digitaalista sisältöä voi käyttää väliaikaisesti myös toisessa maassa. Eli tämä määritelmä on yksi asia, jonka olemme ottaneet esille tarkistuksissa. Ja valmistelija kompromissiehdotuksessaan on ottanut tämän oikealla tavalla huomioon. Sitten asuinpaikan varmentaminen. Nämä asiat ovat direktiivissä aivan keskeisiä. Nämä keinot eivät saa olla liiallisia, eivätkä ne saa puuttua kansalaisten yksityisyyteen liiallisesti. Pitää välttää maantieteellisen paikantamisen elementit ja liikkuvuuden valvominen henkilön osalta EU-ssa, mikäli se menee liian pitkälle. Eli täytyy välttää kaikkia tällaisia asioita, jotka voivat rikkoa kansalaisten yksityisyyttä. Vahvistamme myös mahdollisuuden liittyä mukaan järjestelmään, mikäli kyseessä on palveluntarjoaja, joka ei ota palvelustaan maksua. Esimerkiksi kansalliset TV-asemat, jotka ovat merkittäviä, ne voivat näin sitten tarjota palveluita myös ulkomailla sellaisille kansalaisille, jotka ovat väliaikaisesti muualla kuin omassa asuin jäsenvaltiossaan. Sitten teknologian toteutuminen, tilaajien status, online tilaukset ja sellaiset palvelut, joita voi tulla käyttää myös ulkomailla. Uskomme, että tässä asiassa voidaan edetä pikaisesti. Mielestäni esittelen löytämä ratkaisu ei ole oikeastaan vain sellainen, joka vastaisi viiden tähden liikkeen linjaa, vaan tämä on laajempi lähestymistavaltaan. Italiassa teidän liikkeen liikkeenne niin ajaa asiaa aika radikaalisti. En tiedä, olisivatko ihmiset kotopuolesta tyytyväisiä nähdessään, että esittelijä on näin maltillinen. Kuluttajat toivovat saavansa tämän mahdollisuuden käyttöön aika pian. Tässä on puhuttu kuudesta kuukaudesta täytäntöön astumisesta. Mutta mutta jotkut haluavat pidentää määräaikaa merkittävästikin. Sitten delegoidut säädökset. Esittelijä kompromissitarkistuksessa on käsitellyt tätä asiaa. Tätä asiaa vielä pohdimme kuitenkin. Me olemme pitäneet mahdollisena kolmen vuoden jälkeen tapahtuvaa arviointia, uudelleen arviointia. Toivottavasti tämä työ saa valiokunnassa mahdollisimman laajan tuen taakseen niin, että kansalaiset voivat nauttia tämän asetuksen tuomista oikeuksista mahdollisimman pian. Emma McClarkin. Uh, thank you, Chairman. Kiitos, puheen, kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijät, uh, kiitos yhteistyöstä tässä tärkeässä asiassa luonnossa, josta nyt keskustelemme, olen samaa mieltä, että se menee oikeaan suuntaan. Se tarjotaan kohtalainen saatavuuspalvelulle, joihin kuluttajilla on oikeudellisesti osto-oikeus, ja saavat matkustaa, varmistaen totta kai, että varmin, varmennetaan kotipaikka tehokkaasti. On ollut keskustelua juurikin tästä hyvin paljon, erityisesti, että pitäisikö olla avoin vai suljettu lista – olen yrittänyt ehdottaa hybridiversiota, jossa tasapainoillaan tämän avoimen listan hyötyjen välillä sen myötä. Se on teknologia turvallisuuden kestävältä toisaalta, että annetaan varmuutta, joka tuo suljettu lista, mutta että huomioon nämä tarkistukset menen lähemmäksi kohti suljettua listaa, vaikka tuenkin valmistelija sitä, että on tärkeää, että siirrettävyys säilyy kun on kyse siirrettävistä sisällöistä, eikä rajat pääsystä, ja suljettu lista on ainoa tapa tarjota tuo. Joten suosittelen myös teille kaikille tukemaan tarkistuksiamme, jotka keskittyvät tähän alueellisen suuden säilyttämiseen. Tämä on voimakas viesti, jota lähetämme erityisesti, jos ajatellaan vuodettuja asiakirjoja, jotka on nähty, jossa mennään kohti väärän suuntaan. Meidän pitää panna merkille ne ja pohtia, mitä se tarkoittaa työllemme. Sinne voitaisiin heikentää meidän hyvää työtämme muuten. Tarvitaan laajempaa vaikutusta. Jos ajatellaan AV-mediankin tulevaisuutta. Alternatus 21, niin se tarjoaisi vapaita palveluja. Jos se olisi pakollinen lisenssi, se ei ole verrattavissa maksullisen palveluun. Se on hyödyllinen, jos ajatellaan varmentamista kyllä, mutta se ei vastaa sitä, että se olisi maksullinen palvelu sinänsä. Tästä syystä uskon, että yleisradioyhtiöt ne tulee säilyttää mahdollisuus toimia omalla tavallaan, mutta tämä pitää tehdä tämän huomioon näkökannat ja hienoa, että muutkin ovat tämän, tätä tukeneet. Olen huolissani myös tarkoituksesta, jos ajatellaan tätä asukkaan määritelmää, tavallisen asukkaan määritelmää, siinä ei puhuta säännöllisestä paluusta. Meidän pitää sisältää se mukaan, että varmistetaan, että siinä otetta, erotellaan tämä pysyvä asuinsija ja tilapäinen asuminen toisistaan. Me emme halua avata tässä tilaa porsareille. Ja minä voimakkaasti rohkaisen kollegoita olemaan tukematta tarkistuksia, jotka avaavat noita porsaanreikiä. Pitää myös varmistaa lopuksi. Pyytän sitä tuette sitä, että perustetaan tätä oikeudellista fiktiota. Palvelun tarjolla pitää olla selvä rooli. Emme saa ottaa käyttöön uusia perusuuksia heille. Pitää olla kohtuullinen olettama, että kun tarkistetaan näitä pysyviä ja Monesta olen samaa mieltä, mutta toisteista, mitä muut ovat sanoneet, että voimme tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että saamme tämän tärkeän asian läpi, joka on siirrettävyys. Odotan innolla kompromissitarkistuksia valmistelijalta ja keskustelua odotan myös ensi kokouksessa. Kiitos. Dieter Schansova. Thank you, Madam Chair. First of Kiitoksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja halusin myös kiittää esittelijä työstään. Ja ennen kuin käyn verifiointijärjestelmän yksityiskohtiin, sanoisin, että ryhmäni voi tukea näitä ideoita, joita jo eri tarkistuksissa on. Tukisimme siitä, että lisätään vähän lauseita, eli että sääntöjä sovellettaisiin kaikkialla, että paikallisen pääsyn pitäisi olla aina mahdollisuus, teknologian neutraalisuus, hinnat eivät saa nousta. Ja sitten tarkastelulausakkeen, uudelleenarviointilausakkeen lisääminen. Sitten yksityiskohdan artikla 1 sovellusala. Toivon, että voimme hylätä, että voimme poistaa tarpeettomia sanoja, kuten oikeasti laillisesti hankittu, kannettava ja niin poispäin. Nämä ovat itsestään selviä. Tämä eteen laittomasta sisällöstä laillista eivät tämä selkeytä sovellusalaa. Ja jokainen uusi sana on uusi vaillinen harmaa alue. Sitä määrittelyt, kun artikla 1 Meidän täytyy määritellä äh, sijainti ja väliaikaisesti pa- paikalla. Niitä ei pidä tulkita liian laajasti. Ja vedän pois tarkistuksen kohdassa se, emme voi jättää ovea kilpailulle, että äh, lisättäisiin vaatimuksia käyttäjille, kuten seuranta – sitten online-sisällön tarjonta alderyhmä ei halua sulkea pois vapaata sisältöä, joka on maksettu TV-lupamaksulla. Se on sisältö, joka maksetaan veronmaksajan rahoilla. Miksi haluaisimme poistaa ihmisten mahdollisuuden seurata sisältöä, joka on verolla maksettu? TV-lupa pitäisi pitää maksuna. Siksi olemme kompression 12 kanssa samaa mieltä. Artikla 3 3b, jotka halusimme nähdä. Alleryhmä hyväksyy tämän vapauden tämän optiiniin, mutta muistutan, että olemme aikaisemmin olleet sitä mieltä, että TV-lupaa pitää pitää maksuna ja verifiointi. Tämä on avainkysymys. Emme hyväksy kompromissia vaikka hyväksymme ajatuksen luettelosta, sen pitää olla rajoitettu ja suljettu lista. Olemme tarkistuksia tehneet muuta avainmuutoksia. of an IP address is not... IP-osoitteen seuraamista ei tarvitse sijainnin selvittämiseksi, koska IP-osoitteet ovat luotettavia. On er- proxeja ja yksityisiä virtuaaliverkko VPN, niin jolla muutetaan IP-osoitteita. Kansasissa on esimerkki tästä. Internetin mukaan heidän tällaiselle vähän aikaa sitten 600 miljoonan IP-osoitteen koti. Tämän vuoksi heitä on asetettu oikeuteen hyökätty, he ovat saaneet vihapostia, polsi tulee heille joka päivä ja yö etsii varastettua tavaraa tai kidnappattuja lapsia. Näin kun mä asian BBCllä, vaan digitaalista helvettiä. Ja seurattavuuden pitäisi johtaa siihen aikaan, jolloin musiikkiteollisuus haastoi isoäiteen oikeuteen MP3-latauksista väärin pohjalta. Se johtaisi äh, perustelemattomiin hallinnollisiin ongelmiin sekä siellä tarjoajan tapauksessa että sekä tapauksessa ja yksi huijari ja sekin. Aikarajoittelun vuoksi lopetan tähän, mutta Pyydän, että kaikki lukevat tarkistuksemme 208 ja loppukommenttina. Ei pitäisi tehdä vaikeammaksi äh, aikaan saada seurattavuutta kuin rekisteröityä äänestämään. Kuten edellinen kollega totesi, odotamme yhteistyötä ja toivottavasti saamme konkreettisia tuloksia. Kiitos. Julia Reda. Thank you, Chair. Uh, for... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä ja varjostelijoita jo tehdystä työstä. Valitettavasti monet kompromissiehdotukset menevät meistä väärään suuntaan, jossakin tapauksessa taaksepäin verrattuna esittelijän alkuperäiseen mietintöluonnokseen. Näillä monilla lisäyksillä pyritään pikemminkin tyynnyttelemään ihmisiä. Esimerkiksi legally acquired sanojen lisääminen yksi artiklaan – saattaa aiheuttaa oikeudellisia ongelmia, juridisia ongelmia, koska ei tiedetä tarkoittaa tämä sitä, että asiakas on laillisesti tai laittomasti kirjoitunut palveluun. Hän no, voi tietysti tarkoittaa myös sitä, että palveluntarjoaja on tarjonnut sisältöä laittomasti, siis sisältöä, johon sillä ei ole lupaa digitaalisen sisällön direktiivissä on säännöksiä siitä, mitä oikeuksia kuluttajalla on, mikäli tarjottu sisältö on laitonta. Eli legally acquired tässä yhteydessä voisi sitten toimia ristiriidassa muun lainsäädäntömme kanssa, jos sellainen käsite tähän otettaisiin mukaan. Totta kai me haluamme, että ihmiset noudattavat lakia, mutta emme halua kirjata tällaista erikseen jokaisen lainsäädännön osaan. Sitten kun puhutaan äh, asuinpaikasta, meistä pitäisi puhua todellisesta asuinpaikasta, ei välttämättä vain äh, pysyvästä asuinpaikasta. Ja sitten tämä määritelmä väliaikaisuudesta on meistä turhaa. On hyvä, että mitään säännönmukaisen palauttamisen käsitettä tässä ei ole, mutta meidän tarkistuksemme 164 ei ole oikeastaan mukana kompromississa. Tarkistus 164 ehdottaa, että asuinjäsenvaltioita voi olla useampi kuin yksi. Tämä ei selkeästikään ole kompromissitarkistuksen sanamuoto ja pyydämme tästä erillistä äänestystä. Kompromissitarkistus neljä, Siinä on hyvä, että esittelijä ehdottaa sitä, että siirrettävyys ei saisi aiheuttaa kuluttajille mitään lisäkustannuksia. Ja voisimme hyväksyä tämän kompromissehdotuksen, mutta haluaisimme kuitenkin, että tarkistuksen 195 otetaan tähän mukaan. Lähestulkoon kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että palvelun tarjoaminen ajille pitäisi tarjota mahdollisuus saada pääsy myös paikalliseen sisältöön siinä maassa, missä he juuri sillä hetkellä ovat. Aivan kuten Dita jo sanoikin, kompromissi vitosen keskeiset säännökset, niin mielestäni tämä ehdotettu teksti on ristiriitainen. Ensinnäkin tässä viitataan mahdollisuuteen käyttää IP osoitetta asuinpaikan määrittämisessä, mutta sitten sanotaan, että sitä ei pitäisi kuitenkaan käyttää sitten kuluttajan jäljittämiseen. Tämä on aika ristiriitainen tapa tätä tämä muotoilla. Meistä on tärkeää, että palveluntarjoajien pitäisi pystyä käyttämään korkeintaan kahta varmentamismenetelmää. Tämän pitäisi myös olla poikkeus. Sitten asuin jäsenvaltion ilmoittaminen. Se oli muistaakseni mukana neuvoston kannassa, mutta se, sitä ei tässä näy. Mahdollisimman pitää kiinni lyhyemmästä määräajasta, eli kuudesta kuukaudesta voimaan astumisen jälkeisestä täytäntöönpanossa. panossa tässä on myös useita artikkeleja, joihin ei ole vielä ehdotettu kompromissitarkistusta. Tämä viittaa siihen, että esittelijä aikoo pitää kiinni komission sanamuodosta, jota yleisesti ottaen tuemme. Sitten johdantosan kappaleista muutama sananen. Kompromississa seitsemän ei tule täysin selväksi, että nämä matkan tarkoitusperät ovat tässä vain esimerkinomaisesti matkustamisen syyt voisivat muutenkin olla laittomia siirrettävyyden näkökulmasta. Eli pitäisi tehdä selväksi, että kyseessä ovat vain esimerkit, tai sitten ne pitää poistaa tekstistä kokonaan. Ja vielä lopuksi kompromissi tarkistus 12. Siinä todetaan, että oikeudenhaltijoiden pitäisi pystyä varmentamaan sekä asuinjäsenvaltio että väliaikainen oleskelu toisessa jäsenvaltiossa. En ymmärrä, miksi tällainen tieto pitäisi sallia oikeudenhaltijoille. Ei heidän tarvitse tietää sitä, mistä maasta kuluttaja oikeastaan, missä maassa ihminen käyttää oikeuksiaan. omassa maassaan he voivat käyttää oikeuksia joka tapauksessa, ja jos he ovat sitten väliaikaisesti toisessa jäsenvaltiossa, niin en usko, että on mitään tarvetta sille, että oikeudenhaltijat saavat tietää, missä he ovat. Tähän liittyy myös tietosuoja. Sitten vielä lopuksi maksulliset ja maksuttomat palvelut. Pitäisikö maksuttomat kyllä ottaa mukaan? Olemme nähneet komission tekstin Se, miten ymmärsin yleisradiopalvelutarjoajien jättämisen ulkopuolelle, niin syy tälle olisi se, että se otettaisiin mukaan sen tulevaan teollisen tekijän oikeustekstiin. Mutta jos katsomme nyt tätä tekstiä, joka tässä on käsillä, niin tässä nämä palveluntarjoajat voivat hyödyntää tietyssä maassa oloa vain tietyn ajan. Siis tämä ei estäisi maantieteellisiä rajoituksia kokonaan, eikä säännökset tässä siirtävyysasetuksessa vielä riittäisi alkuperämaan säännöt näille yleisradiopalveluntarjoajille ovat täysin vapaaehtoisia. Jos niitä ei oteta mukaan siirrettävyysehdotukseen, niillä ei olisi minkäänlaisia velvoitteita antaa pääsyä sisältöön edes oman maansa kansalaisille, kun he ovat ulkomailla. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös valmistelijalle ja varjoistelijalle loistavasta työstä. Tätä aihetta ottelemme jo pitkään. Neljä asiaa, neljä kommenttia ensimmäiseksi. Varmentamiskriteerit, jotka liittyvät asuinpaikkaan. 8 ja 12 tarkistukset luovat tämän pakolliseksi. Jos olisi suljetumpi lista, kuin, pikemminkin kuin avoimeen, minusta tämä on parempi toiseksi liitännäisasia, delegoitun säädöksen antaminen, että komissio voi muokata kriteerejä tämän myötä. Minusta se aiheuttaa ongelmia, koska jos pyritään päättämään näistä yksityiskohdista, se johtuu siitä, että ne ovat tärkeitä. Eli jos on delegoitu säädös, joka sitten tulisi voimaan ja joka kyseenalaistaisi se, mitä olemme päättäneet, niin minusta aiheuttaa ongelman kolmanneksi paisen laskelun määritelmä. Se on äärimmäisen tärkeää, koska se myötä voidaan taata todellinen oikeussuoja ja nämä, nämä siirrettävät sisällöt liikkuvalle kansalaiselle. Ja riskinähän on myös se, että tulkinta on liian kattava. Saatellaan tätä, tämä kattavuutta, jos tämä rajat ylittävyys kiertää tämän oikeuden territoriallisuuden. Minusta tästä 166 tarkistus, jossa määritellään tämä tilapäinen oleskelu, on hyvin mielenkiintoinen. 172 myös, siinä puhutaan tästä lisää lopuksi puheenjohtaja. Lisenssikysymys, jottei nyt näitä sopimuskäytäntöjä tässä poljeta, joista on jo säädelty, niin minusta on tärkeää, että asetus mainitsee selvästi, että siinä ei vaikuteta lisensseihin – jos saatetaan jo sisältöä siirrettävyyttä, eikä sitä sovellettaisi palveluihin, jotka tarjoavat jo räätyyttäviä palveluita. Tiettyjä tarkistuksia näin ollen pitää tukea. 44, 47 ja 68. Kiitos. Andreas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Ich möchte mich zunächst Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatka siitä, mihin varjostelmen Paunova jäi. Keskustelut tästä siirrettävyysdirektiivistä ovat olleet varsin rakentavat tähän asti. Ja tästä olen kaikille kollegoille, myös kollega Zulolle, kiitollinen. Haluaisin lyhyesti painottaa neljä kohtaa. Periaatteessa, vaikka toivoisimmekin poliittisesti jotain muuta, niin tässä direktiivissä ei ole kyse siitä, että siirrettävyys olisi rajat ylittävää automaattisesti, vaan kyse on todella vain tietyn sisällön siirrettävyydestä. Tämä täytyy tehdä selväksi. Sitten toiseksi tuen tässä sitä, mistä Emma McClarkinkin puhui, eli että ilmaispalvelut voivat tulla mukaan soveltamisalaan, jos ne näin haluavat. Sitten kolmanneksi on tärkeää, että meillä on tehokas, käytännön läheinen asuin- ja sen valtion varmentamismenetelmä. Tämähän on asia, jonka palveluntarjoajat sitten toteuttavat, ja tässä on vielä hieman rukkaamista. Mitään oikeudellisia ongelmia tässä ei pitäisi syntyä, vaan tämä pitäisi toimia käytännön läheisellä tavalla. Ja monet asiat puhuvat sen puolesta, että meillä olisi sellainen luettelo, jossa voitaisiin sitten ottaa huomioon myös tuleva teknologian kehitys. Ja vielä lopuksi Eva Paunovakin aivan oikein viittasi siihen, että kun puhumme täytäntöönpanon määräajoista, niin on katsottava, että tämä tulee toimii, mitä pikemmin sen parempi, parempi mutta totta kai oikeusvarmuus menee nopeiden toimien edelle. Siksi puhuisin pikemminkin 12 kuukauden määräajasta 29. syyskuuta mennessä. Thank you very much. And just from a personal... Kiitos. Ja on hienoa nähdä, että näin moni on osallistunut näihin keskusteluihin. Tämä on selvästi tärkeä aihe kuluttajille – jotka haluavat viedä sisältönsä mukanaan, kun matkustavat, mutta tämä ei pitäisi olla tapa pakottaa rajat ylittävän myyntiä. Se ei ole tässä pointtina. Pitää tiedostaa, mitä tapahtuu muissa direktiiveissä ja tarvitaan oikeusvarmuutta. Se on äärimmäisen tärkeää. Mutta pitää sanoa, että toivottavasti keskiviikkona voisin katsoa brittiohjelmia, kun olen Brysselissä tämä Great British Bake Off – Haluamme tämän loistavan sisällön monille ihmisille. Siinä taisi olla kokous, ellei Marko Sullo halua vielä vastata näihin kommentteihin. Haluatteko vastata vai? Molto velocemente ringrazio i colleghi per le osservazioni. Kiitoksia, kiitos kollegoille esitystä kommenteista. Näyttää siltä, että monet epäilykset voidaan sivuuttaa sitten tulevissa kokouksissa. Korostan vielä sitä, että tarkoituksena on saattaa mietintöpäätökseen mahdollisimman pikaisesti niin, että voimme palvella mahdollisimman hyvin kansalaisia. Kaikki kommentit siitä, jotka, sellaiset kommentit, jotka edesauttavat harmaiden alueiden välttämistä, ja jotka edesauttavat sitten asetuksen soveltamista, ovat todella tervetulleita. Kyllä me varmasti pääsemme tässä eteenpäin. Excellent. The next... Um... Ensi kerran keskustelemme tästä, kun käsittelemme kompromissitarkistuksia. Osa niistä on tullut jo tänään käsiteltyä 26. syyskuuta ennen kuin äänestämme 29. päivä. Kiitoksia kovasti.